Let's start. We have a very important point. Meillä on tärkeä esityslistan kohta, joka täytyy kestellä kymmeneen mennessä. Käytetään rajoitettua aikaa parhaalla tavalla. Ennen aloittamista meillä on tiedonanto, joka liittyy äänestykseen rahamarkkinarahastoista. Saimme joitakin lykkäyspyyntöjä. Kompromissiehdotusten monimutkaisuuden vuoksi niistä neuvotellaan nyt kuultuamme esittelijä. Ehdotamme, että äänestys on torstaina kello yhdeksän. Kiitos. Nyt siirrytään mitä relevantampaan esityslistan kohtaan. Toivotan tervetulleeksi Jonathan Hillin, komission jäsenen, joka on vastuussa äh, rahoituspalveluista, rahoitusvakaudesta ja pääomamarkkinaunionista. Uh, uh, excuse me, Chair. Uh, thank you first for giving us a bit more. Anteeksi puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin, että annoitte meille lisää aikaa rahamarkkinarahastoihin liittyen sen äänestyksen toimittamisen suhteen. Ongelmana on kuitenkin se, että samaan aikaan tuon äh, äänestyksen aikaan on kolmikantaneuvottelu vakuutusvälitysdirektiivistä äh, – nämä täytyy sovittaa kyllä yhteen. Ei voi olla niin, että emme pääse äänestykseen, koska olemme kolmikantaneuvotteluissa samaan aikaan. Yes, we are, we are working of course uh, to try to reschedule the trilogue. Me pyrimme trilogin aikataulua rukkaamaan – lykkäämään sitä vähän, jotta saisimme kaikki jäsenet rahamarkkinan varten. Kuten sanoin, Jonathan Hill on myöskin pääomamarkkinaunionista vastaava komission jäsen, joka on Junckerin komission yksi avainaloitteista. Tämä idea on meille tervetullut. Me tarvitsemme pääomaan yhteismarkkinat. pääomamarkkinaunioni täydentää myös investointisuunnitelmaa, josta aloitimme eilen keskustelut, joten minusta on tervetullutta, että komissio jo esitteli ensimmäiset tämän kunnianhimoisen projektin rakennuspalikat vihreän kirjan ja kaksi tärkeää kuulemisasiakirjaa yhdestä pääomamarkkinaunionin päätehtävästä arvopaperistamisesta ja myöskin esitteitä koskevasta direktiivistä. Me tulemme rakentavasti ottamaan osaa agendaa, tiemarkkinaa, äh, työ, tiekarttaa suunniteltaessa liittyen pääomamarkkinoihin ja odotamme rakentavaa yhteistyötä. Annan heille, teille heti puheenvuoro. And thank you. Kiitos, että sain mahdollisuuden esitellä teille vihreän kirjan niin pian sen hyväksymiseen. Olen iloinen niistä ehdotuksista, joita jotkut ryhmät ovat tehneet ja heidän antamasta tuostaan. Ja haluan kuulla teiltä suoraan lahjaivosen suusta. Anteeksi, että meillä on kiire. Olemme menossa suoraan Yhdysvaltoihin ja käsittelen siellä kansainvälistä säätelyä koska yhteistyötä toinen aihe, josta monet teistä ovat kiinnostuneita. Kuten herra Gualteri sanoi, pääomamarkkinaunion on komission lippulaivaprojekti päivämarkkinoilla ja se on osa meidän toimia työpaikkojen ja kasvun luomiseksi. Ja jos 315 miljardia euroa aloittaisi investoinnit, niin pääomamarkkinaunionin tarkoituksena tämä on kaikkien 28 jäsenvaltion projekti ja osa uusimmista jäsenvaltioista, joilla on väiten kehittyneet pääomamarkkinat, odottaa hyötyvänsä eniten ja ovat kaikkein innostuneimpia tästä. Uskomme, että Yhteiset päivämarkkinat auttavat koko EUta. Ne saavat liikkeelle hyhmettyneet päivämarkkinat ja auttavat eurooppalaisia yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä ja uusyrityksiä. Me haluamme poistaa kuilut investoijien ja investointimahdollisuuksien välillä ja haluamme luoda järjestelmän, joka kanavoi kohdentaa nuo varat tehokkaammin. Tiedämme, että yritykset ovat vaikeuksissa ne eivät saada rahoitusta toimilleen. Ne ovat taipuvaisia täyttämään pankkeja rahoitukseen, eivätkä pääomamarkkinoita. Monissa asioissa maailmaa tilanne on päinvastainen, ja tämä tekee myös Euroopan markkinoista haavoittuvammat, kun pankkien luotetus kiristyy. Me näemme tämän kriisissä, kun pankit vetäytyvät kotimarkkinoille, joten tässä on myös rahoitusvakautta koskeva näkökulma. Päivämarkkinaunioni päivittäisi merkittävästi verkostoa, jossa ovat mukana ne, jotka tarvitsevat investointeja ja ne, joilla on varoja siihen. Euroopan täytyy parantaa verkostoa, että se on nopeampi, kehittyneempi ja tehokkaampi. Joten haluamme luoda päivän markkinaunionit, jotka antavat vähittäisinvestoijille sijoittajille enemmän valinnanvaraa varojen kohdentamiselle ja laajemmat markkinat valintojen toteuttamiseksi. Me pyrimme toteuttamaan tämän niin silloin, kun vähittäisijoittajat sijoittavat suoraan ja välillä, silloin, kun ne käyttävät välitahoja, kuten varainhallintaa. Me haluamme myöskin parantaa kuluttajien luottamusta markkinoihin. Päivämarkkinaunioni täydentää pankkien roolia, ei korvaa sitä. Me tarjomme eurooppalaisia ratkaisuja, emme apinoi amerikkalaisia. Euroopan pankkijärjestelmällä on toki keskeinen rooli EU-ssa. Se on paikallisten yhteisöjen ja pääomamarkkinoiden ytimessä. Ja uskon, että monet yritykset jatkossakin saavat suurimman osan rahoituksesta pankkilainoina mutta on myös niitä, jotka haluaisivat enemmän rahoitusvaihtoehtoja. Ja osaa säilymaita, jossa pankit eivät anna luototusta, pk ja uusyritykset kärsivät ja niiden täytyy voida hyödyntää vaihtoehtoista luototusta. Yksi esimerkki, jos EU riskipääomamarkkinat olisivat yhtä kehittyneitä kuin Yhdysvalloissa, yritykset olisivat voineet käyttää 90 miljardia ylimääräistä rahoitusta 2008-2013. Building a single market for capital is a long term. Pääomamarkkinaunionin luominen on pitkäaikainen kunnianhimoinen projekti. Täytyy työskennellä kova, kovasti vaikeiden, joskus pitkään ratkaisemattomia ongelmia kanssa investointilainsäädäntöjen, investointirajoitukset, velan ja investointien vertaiskäsittely ja niin poispäin. Jos pyrimme pitkällä aikavälillä parantamaan investointeja ja helpottamaan rahoitusta, niin vihreä kirja myöskin käsittelee esteitä, joita markkinoiden hyvällä toiminnalla on. Muun muassa yritysten joukkolainalta puuttuu yleensä likviditeettiä niitä ei voi laskea liikkeelle pienissä erissä. Jotkut maat ovat miettineet tämän helpottamista ja me mietimme, olisiko suurempi standardointi asianmukaista markkinavetoisen aloitteen tai säätelyn kautta. Ja sitten yritysten hallintaa kaskevat joukkolainat, joiden tuottaminen ympäristö- tai yritysten sosiaalisen vastuuseen tavoitteisiin, ne kehittyvät nopeasti osittain markkinavetoisen standardointiprosessin kautta. Voimmeko jotenkin lisätä niiden tukea? Me mietimme keinoja, joilla tekisimme helpommaksi, että investoijat voivat sijoittaa UKIT-rahastoihin markkinointirahastojen kautta ja milloin isäntämaiden vaatimukset rajat rahastoissa, kun passi on annettu kotimaassa, milloin tämä toimii yhteismarkkinoiden esteenä. Ja mitä sitten konkursseihin tulee, me tiedämme, että eroja on siinä, miten nopeasti konkurssimenettely etenee ja kuinka paljon konkurssissa saadaan perittävällä takaisin hoitamattomia lainoja aiheuttamat tappiot on arvioitu 315 miljardiksi euroksi vuonna 2013, joten edistykset jos tälläkin alueella helpottaa investointeja. Tämä, tässä on palkintoja, joiden vuoksi kannattaa kamppailla. Tämä auttaa yrityksiä saamaan rahoitusta kautta. Euroopan PK-yritykset saavat helpommin rahoitusta. Ihmiset, jotka säästävät tulevasta ajatellen tai eläkemielessään, saavat useampia edullisempia investointivaihtoehtoja, jotta koko maailma investoisi EU-hun koska tietoja meidän maailmanmarkkinat ovat turvalliset, vakaat ja tehokkaat. Tämä vihreä kirja on kolme kuukauden kuulemisen alku, ja mielelläni kuulen parlamentin jäseniltä, myös kansallisilta parlamentilta, jäsenvaltiolta, kansalaisilta, kansalaisjärjestöltä, pk-yrityksiltä ja tietysti rahoitussektorilta kaikissa 28 jäsenmaassa, koska projektin täytyy olla projekti kaikille 28, joka hyödyntää jokaista. Kertokaa meille käytännön esteistä, ja pyrimme ratkaisemaan niiden voittamisen ongelman yksitellen. Ja vaikka meidän kampanjamme on pitkäaikainen, haluan nopeatakin edistystä. Siksi meillä on kaksi kuulemista vihreän kirjan rinnalla. Yksi käsittelee arvopaperistamista ja toinen käsittelee sitten esitteitä. Sieltä tiedon saamaa tietoa. Lyhyesti kerran, mitä pyrimme näillä alueilla tekemään arvoparistamisen suhteen me haluamme luoda EU-markkinat korkealaatuisille arvopaperistetuille arvopapereille, jotka ovat yksinkertaistettuja standardointuja. Voimme auttaa yritysten rahoituslaitosten taseita, että ne voivat lainata yrit- kansalaisille yritykselle. Jos PK-yritysten lainoja voitaisiin nostaa arvopaperistamisen suhteen 50 prosentin siitä tasosta, mikä se oli 2008. Tämä voisi luoda 20 miljardia euroa lisärahoitusta. Emme palaa enää näihin subprime-kinnelainojen huonoon aikaan. Monimutkaiset, summeat, riskipitoiset investointivälineet, niille ovet ovat yhä suljettuja, mutta me järjestämme kuulemisen sel- jotta voisimme tunnistaa yksinkertaisten standardoitujen tuotteiden alueen ja EKPn ja Englannin pankin suositusten mukaisesti. Pidämme myös esitteitä koskevaa direktiiviä muuttamaan, niin, että pääoman siirtyminen EUn kautta EUn on helpompaa. Me tarkastelemme, tarkastelemme tarkkaan, voimmeko poistaa tarpeettomia hallinnollisia esteitä kautta euron vaarantamatta investointien suojaa. Molemmat kuulemiset kestävät kolme kuukautta ja todennäköisesti johtavat varhaisiin lainsäädäntöehdotuksiin. Hänen kuulemisten jälkeen palaan puolelle vuoden lopulla toimintasuunnitelma kanssa, jossa voimme luoda prioriteetit ja päättää seuraavasta askelista. Mitään taikasauvaa ei ole, ei ole mitään vi, yksittäistä vipoita vääntää, vaan rohkea marssi koko komission toiminta-ajan. Meidän täytyy olla yhteistyössä, joten odotan tämän valiokunnan painosta ei ainoastaan tänään, vaan vastaisinakin vuosina. Kiitos. Thank you, Commissioner Hill. Kiitoksia, komission jäsen Hill. Annan nyt heti puheenvuoron tähän tavalliseen viiden minuutin kysymys- ja vastausslottiin varapuheenjohtaja Markus Ferberille. Kiitoksia komission äh, jäsen tästä vihreän kirjan esittelystä. Oman poliittisen ryhmäni puolesta voin todeta, että Pidämme tätä ehdotusta oikein hyvänä ja haluan mielellämme käydä keskustelua kanssanne siitä. Mietin kuitenkin, että kun käynnistää tällaisen vihreä kirjaprosessin ja tuossa äsken hahmottelitte puheenvuoron lopussa, miten haluatte tästä eteenpäin nyt edettävän, niin mietin, että onko meillä näin paljon aikaa? Onko meillä aikaa jäädä odottelemaan tämän lainsäädäntökauden loppuun asti? että jonkinnäköistä lainsäädäntöä saadaan aikaan, koska nythän olemme todenneet, että pankkien taseet kutistuvat monien sääntöjemme vuoksi. Ja nyt kun tarvittaisiin kiireesti toimivampia pääomamarkkinoita, niin me lähdemmekin sitten käymään keskusteluja ja eh, lainsäädäntöprosesseja ja konkreettisesti tapahtuu aika vähän. Mitä arvopaperistamiseen tulee, niin äh, toteaisin, että kun ajatellaan turvallista arvopaperista, mistä nyt ovat tietenkin äh, sellaisia asioita, joita pankit mielellään taseissaan säilyttävät ja mielellään sitten ehkä siivoavat taseitaan ikävämpien arvopaperien kautta, joten äh, eikö tässä hiukan ehkä peteetä itse itseään, kun kerran tarkoitus on saada lisää riskipääomaa kuitenkin. Kiitos. Well, first of all on the... Ensinnäkin liittyen tähän lainsäädäntöön, onko meillä kylliksi aikaa jäädä odottelemaan? No minä en halua meidän odottavan. Minä olen täysin tietoinen asian kiireellisyydestä. Ja kun nyt ajatellaan komission kaikkein tärkeintä prioriteettia, työpaikkoja ja kasvua, niin minä joka päivä pohdin, mitä voin omassa työssäni tehdä sen puolesta, että työpaikkoja ja kasvuja luodaan kiireesti. Mitä tulee pääomamarkkinaunionin lähestymistapani, ei ole se, että jutellaan nyt asioista ensin viisi minuuttia. Ei, vaan ensin haluan tehdä järkevän analyysin ja identifioida esteet ja haluan saada aikaan edistystä ja luoda toimivia sisämarkkinoita alhaalta ylöspäin arvopaperistamisen alalta sekä sitten esitteitä koskevan direktiivin alalta tiedämme, että varhaistakin edistystä voidaan saada aikaan ja siksi olemme nyt käynnistäneet näistä rinnakkaiset kuulemiset siis äh, yhdessä tämän vihreän kirjan kanssa. Ja olen Ferberin kanssa mm, täysin samoilla linjoilla. Minäkin tunnen kärsimättömyyttä, mutta ihan tämä vuosi ole kuin vasta kuuden viikon ikäinen ja olemme saaneet jo aika paljon aikaan, aika nopeastikin ja e, todella toivon, e, että ette luule minun jäävän lepäämään laakereillani, ei suinkaan. Minä aion ajaa tätä asiaa mahdollisimman kiireellisenä koko tulevien viiden vuoden ajan. Kun ajatellaan e, lainsäädäntöä, niin on aivan varmasti joitain kysymyksiä, joiden suhteen lainsäädäntöä tarvitaan, mutta jos voidaan löytää sellaisia ratkaisuja, jotka eivät vaadi lainsäädäntöä, vaan jotka ovat pikemminkin markkinalähtöisiä ratkaisuja, Äh, niin äh, esimerkiksi äh, markkinat ovat jo itse lähteneet liikkeelle esimerkiksi private placement-kysymyksessä. Ja näin ollen tällöin ei tarvita lainsäädäntöä. Tai sitten voidaan käyttää molempia rinnakkain, mutta lainsäädännön luominen kestää aina pidempään. Minä haluan todella, että me etenemme mahdollisimman no, kiireellisesti. Mitä arvopaperistamiseen tulee, tiedän, että täällä monilla on voimakkaitakin mielipiteitä niin puolesta kuin vastaankin ja me tulemme jatkamaan tätä keskustelua, mutta kun saamme arvopaperistamisen liikkeelle, niin uskon, että voimme antaa pankeille mahdollisuuden saada enemmän rahaa liikkeelle, liikkeelle taseitaan vahvemmiksi niin, että rahat saadaan investointeina talouden palvelukseen. Nina Jill. Kiitoksia sitten ryhmästä Nina Jill. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissiaisen Hill tästä esityksestänne. Äh, toivotan tervetulleeksi sen äh, äh, huomion, että että pääomamarkkinaunionia on säänneltävä ja mainitsitte useita kysymyksiä. Haluaisin nostaa esiin arvopaperistamisen. Komission ehdotuksessa määritellään tavoitteeksi, että yritetään saada aikaan kattavampi lähestymistapa arvopaperistamiseen, mutta siinä itse asiassa määritellä, miten aiotellaan edistää syviä ja likvidejä toisiaisia markkinoita, jotta voidaan varmistaa sekä arvopapien liikkeelle, liikkeeseen lasku että investoinnit. Ja äh, te sanoitte, että tämän täytyy olla äh, hanke vuodelle 2028. Miten tämä voi tehdä todellisen tämän merkityksen? Äh, pk yritykselle portugalilaiselle, saksalaiselle, kreikkalaiselle yritykselle. Kaikkien niiden tarpeet ovat hyvin erilaiset, joten on erittäin tärkeää meille muuttaa ajattelutapaa. Yksi ajattelutapa on se, että mennään pankkiin ja haetaan sieltä lainaa. Toinen suuri haaste tulee olemaan se, miten voitetaan tällaiset vanhat edut. Minä olen rahamarkkina-asioista vastaava esittelijä ja olen aina hyvin yllättynyt siitä, kuinka paljon ähm, yritetään pitää kiinni äh, saavutetuista eduista ja yritetään sillä tavoin sitten ehkäistä uuden lain syntymistä, jotta näistä edusta voitaisiin pitää kiinni miten voimme sitten nopeuttaa prosessia niin, että voimme todella saada aikaan se, mitä herra Ferber sanoi, äh, ja nopeasti näiden ehdotusten suhteen. Kiitoksia. Well, I, um... no, olen äh, kovasti samaa mieltä sitä perusajatuksesta, että otan huomioon, että PK-yrityksillä eri puolella Euroopan unionin erilaiset tarpeet, niin miten voimme ottaa nämä tarpeet huomioon. Ja vastaus on luulakseni se, että meidän täytyy ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin ja jos me siinä onnistumme, niin yhdessä ne auttavat. Osa tätä on esimerkiksi se, miten potentiaaliset sijoittajat saavat tietoa ymmärrettävässä muodossa pk yrityksestä johon ne ehkä haluavat investoida. Tällä hetkellä, jos tieto on hyvin hajanaista, niin miksi ranskalainen sijoittaja esimerkiksi ajattelisi, että olisi järkevää investoida mahdollisesti vaikka korkean teknologian pk-yritykseen valtiamaissa. Joten miten saadaan aikaan standardisoitua tietoa niin, että ihmiset voivat arvioida riskejä? Osittain nämä ongelmat ovat kulttuurillisia. Ei tietenkään voida vain muuttaa asioita yhdestä päivästä toiseen ja sanoa, että Eh, ihmisistä eh, tulee yrittäjiä yhdessä yössä ehm, tai yrittäjähenkisiä, joten siihen menee aikaa. Eh, osittain tämä liittyy myös rahoitusvirtoihin, miten voimme yksinkertaistaa ja parantaa niitä. Mutta kun minä olen käynyt keskusteluja erilaisten pk-yritysjärjestöjen ja jäsenvaltioiden kanssa, niin minun on vaikuttanut kovasti se, että ne, joissa on vähiten kehittyneet pääomamarkkinat ja eh, vähiten monimuotoiset eh, yrittäjäpiirit, niin eh, ne maat ovat eniten innostuneita niistä mahdollisuuksista, joita tämä voi heille tuoda. Joten tämä on kyllä 28 jäsenvaltion hanke. Sitten arvopaperistamisesta. Jotkut kysymyksistä ne ovat kyllä oikeita ja siksi meidän on konsultoitava ja meillä täytyy olla hyvin rationaalinen ja järkevä lähestymistapa näiden puitteiden luomiseen. Jos me tällaiset puitteet saamme aikaan, niin sitten loisimme lainsäädäntöä. No, tällaiset saavutetut edut, miten ne voidaan voittaa, saavutettuja etuja on useanlaisia, on kaupallisia, rahoituksellisia saavutettuja etuja, on muitakin eh, ihmisiä tässä mukana, joilla on saavutettuja etuja, kansallisia etuja. Ja se, mitä pitää yrittää saada aikaan ja mitä tulen aina eh, eh, yrittämään, on tunnistaa ongelma, yrittää löytää ratkaisuja. Sitten meidän täytyy kaikkien tehdä se, mikä meidän mielestämme on oikein ja yrittää voittaa nämä esteet ja kuunnella, mitä ihmiset sanovat, mutta kuitenkin tehdä paras mahdollinen arvio, me kuten te teette esimerkiksi rahamarkkinarahastojen suhteen ja muiden vaikeiden kysymysten suhteen. Meidän täytyy katsoa, mikä meidän mielestämme on paras tapa toimia. Ja tämä on minun lähestymistapani. No. Kiitoksia. Ja sitten ECRstä edustaja Sanderun. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa Tervetuloa, herra Hill. Pääomamarkkinaunioni. Vihreässä kirjassa on paljon asioita, joita ECR tukee täysin. Se, että keskitytte yritysten aitoihin ongelmiin, rahoituksen saamiseen on oikein. Financial Times ehkä viitasi teihin putkimiehenä, mutta monet asiat, jotka ehkäisevät pääomamarkkinaunionia, ovat hankalat tekniset kysymykset niin täytyy tarttua. Ja myös tärkeää onkin, että olette priorisoineet esitteitä koskevan direktiivin myöskin seurattavuutta koskevat tavoitteet ja byrokratian vähentäminen ovat tärkeitä. Nyt keskittyisin PK-kysymyksen ensiksi. Miten pidämme huolen, että rahat yltävät pk-yrityksiin niin miten innovoivat kansainvälisesti toimivat pk-yritykset saadaan keskiöön, mutta miten saamme myös huomiomme kääntymään tavallisiin pk-yrityksiin, jotka ovat osa talouksemme peruskudosta. Sitten olette aktiivisesti kiinnostuneet siitä, että pääomamarkkina lainsäädännön olennaiset osat MIFID ja SSDR saadaan räätälöityä osaksi olemassa olevaa lainsäädäntöä niin, että ne edistävät pääomamarkkinaunionia enemmän ja niin, että yritykset pääsevät likviideimmille pääomamarkkinoille Euroopassa. Well, thank you for those questions and thank you. Kiitos kysymyksistä ja kiitos toistanne. Ja siitä, että muistatte minua siitä, että meidän pitäisi olla putkimies päivämarkkinoilla. Täytyy sanoa, että vaimoni oli aika yllättynyt, että minua kutsuttiin putkimieksi tähän, että en ole mikään nikkarointinero. Se oli varsinainen kunnianosoitus hänen mielestään. Mutta pk tulee. Mainitsi taidon haasteen, on yrityksiä eri kehityksen vaiheista aloittavista kehittyneisiin pk-yrityksiin. Ja täytyy yrittää, että ne löytävät ne rahoitusvirrat, joita tarvitsevat. Me liian usein näemme, että hyvät yritykset ja ideat kasvavat johonkin mittaan ja sen jälkeen ne eivät saa rahoitusta joko pankilta tai pääomamarkkinoilta ja ne siirtyvät Yhdysvaltoihin joko riskipääomaa tai suunnattu osakeantia varten – sitten ovat Yhdysvalloissa eivätkä täällä, niin eh, työpaikkojen ja veroneita, joita ne toisivat mukanaan. Tässä on tällainen kasvun liukuhihna, jota täytyy edistää. Erilaista rahoitusta tarvitaan eri vaiheissa. Riskipääomaa, ennuste enkeleitä, suunnattu osakeanteja yhdessä vaiheessa – meidän suunnattu osakäyntien markkinat ovat noin osa Yhdysvaltojen markkinoiden koosta, joten kasvupotentiaalia on. Viittauksena olemassa olevaa lainsäädäntöä se, että varmistaudutaan, että lainsäädäntö yleisesti edistää kasvua. Tämä meille kaikille lankeaa tällaisia tehtäviä. on viimeisen viiden vuoden saavutus ja rahoituskriisin ratkaisemassa se, että meillä on lainsäädäntöä paikalla. Me teemme hirveästi työtä 14 isoa ehdotusta lyhyessä ajassa. Ja ihan järkevää nyt. Vähän että, ottaa etäisyyttä ja kysyä, onko jokainen palikka ihan oikeassa, oikeanlainen. Nyt ongelmat ovat työpaikka ja kasvun haaste. Ja siinä suurin riski rahoitusvakuuden suhteen. Onko tuo tasapaino aina oikein? Asia pitäisi tarkastella tuosta näkökulmasta aivan, kuten herra Barnier solvesi kakkosesta ja likviditeetti suhteen, omarahoitushaasteen suhteen totesi, että voisimme kasvuystävällisesti muuttaa sääntöjä vähän ja saman lähestymistavan minäkin luon. Thank you. For the ALDE Group, Sylvie Goulard. Kiitoksia ALDE-ryhmästä Sylvie Goulard. Bonjour, monsieur le commissaire. Päivä, herra komission jäsen. Kiitos, että tulitte tänne. Kiitoksia työstänne, joka luo oikein hyvän pohjan. Ja ryhmä pitää aloittaa tänne tervetulleena. Kolme näkökohtaa. Ensiksi puhutte kiirtetystä aikataulusta. Markus Fermer sanoi, että että työpaikat, kasvu, tämä yleinen oikeutus ja kalenteri ovat vähän ristiriidassa. Kaikki, joka voidaan nopeasti tehdä, on hyvä. Tiedän, että olette ottaneet tehtävänä vastaan, mutta rahoitus, äh, rahoitusmarkkinoiden suunnitelmat ovat vuodelta 1999, joten 20 vuotta on kestänyt työn aloittamiseen. Kaikki kiihdytys, mitä voidaan tehdä, on tervetullutta. Sitten täällä on pikkasen liikaakin. Teillä on, onko teillä Capital Markets päivän markkinoiden unioni vai pääoma markkinoiden yhteismarkkinat? Jos te vain ryhdytte jotakin toimia, jotka jättävät markkinat omiin karsinoihinsa, teiltä menee vähän juna ohitse. Mitä te teette esteiden voittamiseksi? Öö, te ää, putkimiehenä, mutta harvoinpa putkimiehet unionia ehdottavat yleensä ne putkia käsittelevät. Miten tähän liittyen, miten, mikä Esmalla voisi olla rooli, mitä me voimme tehdä pankkiunionin suhteen. Pankkiunionissa olemme ottaneet merkittäviä askelia eteenpäin. Viimeinen, mutta ei mikään pikkujuttu. On, Olette maininneet aika hyvin tämä kulttuuripuolen, mutta painottaisin sitä euroalueella. me haluamme tehdä jotain, joka on paperilla oikein sommaa. Eurohan on paperilla täydellinen, mutta kun meillä on yhteinen valuutta, kun ihmisellä ei ole sama käsitys siitä, mikä on raha ja mitä se antaa taloudelle ja mikä on keskuspankin riippumattomuus, luomme vaikeuksia. Äh, kun osa mielipiteistä omassa maassa pitää kaikkea yksityistä vähän epäilyttävänä. Ihmiset eivät oikein markkinoita halua käyttää. Minä on jälleen pelkää ilman paha tahtoa, mutta että epäonnistuma kulttuurin tasolla. Well, to, to, take, to take the last one first. Aloitan tästä viimeisestä. Todella viittasitte tuohon kulttuurikysymykseen. En minä niin naivi ole, että ajattelisin, että että toimemme, ovatpa ne sitten lainsäädännöllisiä tai muita, yhtäkkiä saavat miljoonat ihmiset muuttamaan toimintatapansa, jotka ovat kuitenkin perinteinä olleet satojen vuosien ajan. Kun katsotaan Euroopan pääomamarkkinoita, ne ovat kasvaneet, eli kyllä tällaista ruokahalua on, ja tälle meidän, meidän täytyy pohjata mielestäni toimintamme. Ja nyt on löydettävä nämä esteet, jotka estävät vielä nopeamman kehittymisen ja kasvun. Kun puhutte tästä nopeudesta, menisin vieläkin kauemmas menneisyyteen kuin vuoteen 1999, menisin Rooman sopimukseen. Mm, siinähän jo viitattiin pääoma sisämarkkinoihin. Eli 50 vuotta tässä on mennyt puoli vuosisataa, kun asia on valmisteltu. tästä tekisin joitain päätelmiä. Ensinnäkin ei tule olla ähm, lähteä luulemaan, mikä on mahdollista. Äh, täytyy pohjata toimet tosiasioihin. Kuitenkin olen sitä mieltä, että politiikassa, kun tilanne muuttuu ja kun äh, tilaisuuden ikkuna aukeaa, niin sitten äh, tulee tarvitse käyttää. Ja mielestäni nyt on oikea hetki lähteä edistämään oma sisämarkkinoita entisestään, joten kun puhutte nopeudesta ja puhutte kunnianhimosta, saatte täyden tukeni. Olen täysin samalla linjalla ja toivon, että me kaikki muistamme tämän nopeuden merkityksen ja että että tekin työnnätte minua eteenpäin. Ja halusin nyt pyrkiä osan tästä kunnianhimosta ehkäpä jo käyttämään tiettyjen asioiden edistämiseksi hiukan aiemmin kuin muiden. Ja näin ehkä saadaan sitten jo hyvää vauhtia oikeaan suuntaan muidenkin esteiden suhteen. Esman viittasitte. Vihreässä kirjassakin tähän viitataan, viitataan valvontaan. Tarvitaanko parempaa konvergenssia eri viranomaisten toimien sovittamiseksi yhteen. Vielä en ole nähnyt selkeitä todisteita siitä, että ne institutionaaliset järjestelyt, jotka olemme ottaneet käyttöön varsin vastikään, kaipaisivat mitään muutosta, mutta osana vihreää paperia toki tätäkin voidaan harkita. Kaikkea voi kysyä ja pohtia, mutta kaikkien päätösten tulee perustua todisteisiin. Demasi. Kiitoksia Guesta Fabione Maasi. Kiitos, kuten Markus Ferber ja Silvi Kular ovat vähän Kirehtin teitä pääomamarkkinaunionista. Minua ehkä haluaisin sanoa teille, että ottakaa vähän aikaa. Ja teidän vaimonne on varmaan samaa mieltä. Hänellä on varmaan kokemusta putkimiehistä, jotka tekevät töitä liian kiireesti teidän kotonanne. No niin, minulla on kaksi yleistä kommenttia pääomamarkkinaunionista. Ensinnäkin ne ongelmat, joita tällä hetkellä näemme Euroopassa – eivät mielestäni ole jonka eh, Meillä on hyvin paljon likviditeettiä rahoitusjärjestelmässä, mutta eh, laina ei anneta. Jokainen pankkiiri varmaan voi selittää, että eh, lainaa voidaan ainoastaan antaa, jos riittävästi kysyntää lainalla on, joten meidän pitäisi puuttua kysyntäpuoleen. Ja kuten erittäin tunnettu Euroopan valtiovarainministeri sanoi myös, että meillä on likviditeettiongelmaa järjestelmässä, vaan mm, Äh, kysynnän ongelma, ja hän, hän ei ollut Varufakis, vaan Wolfgang Schäuble, ja olen äh, kovasti samaa mieltä hänen kanssaan. Toisaalta meidän ei pitäisi äh, arvioida Yhdysvaltojen ja EUn pääomamarkkinoita, koska ovat historiallisesti hyvin erilaiset markkinat. Euroopan markkinat ovat sirpaloituneet ja perinteisesti luottavat perinteiseen pankkilainan anton ja me emme voi tätä noin vain muuttaa. Lisäksi aloitteessani on kuitenkin joitakin asioita, joista olen samaa mieltä, esimerkiksi esitedirektiivin uudistaminen ja myöskin eurooppalaisten suunnattujen osakeantien markkinoiden luominen. Äh, kuitenkin olemme myös samaa mieltä siitä, että institutionaalisilla investoijilla on ähm, tehtävänsä, koska ne voivat käyttää to, toimia syklin vastaisesti. Tähän liittyy kuitenkin myös riskejä. Minulla ei ole mitään yksinkertaista ja avointa arvopaperistoista vastaan, mutta en tiedä, miten tämä tämä riski kertoimin jakaminen voi tässä toimia. Tämä lisää moraalikatoa ja se tieto, joka olemme saaneet eh, sidosryhmiltä, eh, on se, että monet pk-yritykset, joista olemme niin huolissanne, ovat sitä mieltä, että arvopaperistaminen on pk-yrityksille liian monimutkaista eikä toimisi tuilla, joten haluaisin mielelläni tietää teidän mielipiteenne tästä. Kiitoksia. Well, I think, eh, first of all, the... No ensinnäkin Kuten aivan oikein sanoitte, kysymykseen on kaksi puolta, kysyntä- ja tarjontapuoli, ja minun työni keskittyy pääasiassa tarjontapuoleen, ja meidän täytyy kuitenkin puuttua kumpaankin puoleen, ja sitä haluankin tehdä. Olen kovasti samaa mieltä kanssanne siitä, että me emme saa ajatella, että meidän täytyisi tuoda tänne Eurooppaan joku tietty malli, tässä tapauksessa Amerikan malli. Aivan oikein sanot, että meidän historiamme, kulttuurimme on erilainen, meillä on erilaisia lakeja, erilaisia välineitä. Ja olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä. Mutta jos on eh, joitakin esimerkkejä, jotka voivat olla meille hyödyllisiä ja joista voimme oppia, niin silloin meidän pitäisi kuitenkin olla valmiita niin tekemään. Nämä esimerkit, joita olen tähän mennessä käyttänyt eh, markkinoidemme eri eh, koosta, eh, sen tarkoituksena ainoastaan kuvata, millaisia hyötyjä siitä on, jos tässä onnistumme. Kuitenkin olen samaa mieltä siitä, että meillä on pitkät pankkijärjestelmän perinteet Euroopassa, enkä halua nyt korvata tätä perinteikästä alaa, vaan haluan vain täydentää sitä. Ja joissain paikoin EU-ssa tämä toimii hyvin ja siellä varmasti ihmiset haluavatkin jatkaa läheistä yhteistyöstä paikallisten pankkien kanssa, mutta e, muualla Euroopassa, jossa tämä ei toimi niin hyvin, niin vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen löytäminen on e, järkevä tapa toimia. Olen sama. Olen iloinen siitä, mitä sanoitte, nimittäin, että niin kauan kuin arvopaperistaminen on avointa ja yksinkertaista, niin se on äh, asia, jota voisimme äh, edistää. Ähm, meidän täytyy äh, tarkkaan katsoa yksityiskohtia, se on osa tätä konsultaatiota, ja meidän täytyy kuulla niitä teknisiä neuvoja, joita saamme Euroopan keskuspankilta, Englannin keskuspankilta, IOSKolta, Baselilta. Ja meillä täytyy olla tasapainoinen lähestymistapa ja katsoa, voimmeko saada aikaan sellaiset puitteet, jotka lieventävät niitä huolia, joita teillä on, mutta kuitenkin mahdollistaa myös sen, että pankit voivat käyttää arvopaperistamista, koska se helpottaa sitä, että ne pystyvät lainaamaan niille pk-yrityksille, jotka lainaa pankilta haluavat. Kiitoksia vihreistä Sven Giegold. Welcome. Tervetuloa komission jäsen. Ensiksi sanoisin, olen kiinnostunut siitä, mitä sanoitte tästä kootirematitoista. Kun te tulitte tänne ensiksi, niin te sanoitte, että pidätte puutarhahoidosta ja nyt te kerrotte keinoin, miten savittaa puutarhahoidon ilman tämän kotitöiden remontitöiden tekemistä. Jos tiedätte, mitä nämä voidaan yhdistää, niin ilahtuisin. millä on vähän samanlainen ongelma markkinaunionin suhteen. Mästä tämä aloite on tervetullut, hyödyllinen. Pidämme myöskin vihreän kirjan monista videoista. Erityisesti rakkaisemme teitä olemaan tiukkoina yksinkertaisten vähittäistoteiden suhteen. Tiedämme, että vastustusta on jo paljon. On selvää miksi. Jos meillä on enemmän yksinkertaisia säädeltyjä tuotteita, kilpailu lisääntyy, voit, voitot pienenevät, kuluttajat saavat paremman diilin ja tuolla rohkaisemme pysymään kovana. Mielestäni on vähän sääli, että sitten periaatteiden tasolla vihreä kirja voisi olla selkeämpi sen suhteen, miten Euroopan pääoma markkinaunioni voidaan so- sovittaa yhteen eurooppalaisten arvojen suhteen. Ja tarkoitan, että tämä suuntautuminen pitkän aikavälin rahoittamiseen ja, ja suuntautuminen kestävään, kestäviin tuotteisiin, sosiaalisiin, vihreisiin tuotteisiin, ei niitä pitäisi liittää aina erityistuotteisiin, kuten vihreisiin joukkolainoihin, vaan tämä olla osa ydin, tuotteita päivämarkkinoiden kokonaisuudessaan pitäisi palvella eurooppalaisia arvoja, eikä vain pyrkiä ainoastaan palvelemaan lyhyen aikavälin osakkeenomistajan arvoja. Ja nämä periaatteet pitäisi mielestäni saada aloittaiseen kokonaisuudessaan eikä siirtää vain erityisiin markkinatuotteisiin. Sitten meillä on kysymys pankeista. Olen samaa mieltä, että yritykset tarvitsevat enemmän rahoituslähteitä ja erilaisia lähteitä. Tässä säätelyaloitteessa olemme nähneet, että pienet pankit ovat joutuneet eh, suurempiin vaikeuksiin. Olisitko avaan kehittämään pääomamarkkinaunionin kanssa rinnan aloitetta, joka tukisi pieniä pankkeja, jotka selviävät taakoista ja kehittää tästä missio pohjaista pankkitoimintaa, joka ei ole mitenkään ristiriidassa pääomamarkkinaunionin kanssa. Well, uh, thank you for that, and thank you for the um, welcome. I think... Kiitos. Uh, putkitöiden ja puutarhatöiden välinen ero on, että puutarhatöissä kaivaminen on suoraviivaisempaa ja virheiden seuraukset ovat vähemmän dramaattisia kuin putkihommissa yksinkertaiset vähittäistuotteet, olen samaa mieltä. On tärkeää muistaa vähittäissijoittajat, piensijoittajat, et, vaikka tämä nyt ei suoraan liity päivämarkkinoihin, mielelläni kehitän työtä niin tällä alueella ja tukee sen tervetullutta. Tarkastellaan yleisemmin vähittäisrahoituspalveluita ja sitä voimmeko varmistaa sen, että ajattelemme rahoituspalveluita sitä näkökulmasta, miten voidaan lisätä kilpailua, alentaa hintoja, saada parempia tuotteita kuluttajalle. Katsottaisiin kiikaria toisinpäin kuin tavallisesti, eli vain ei ainoastaan ylhäältä alaspäin. Olen kiinnostunut tästä sekä osana tätä projektia että päivämarkkinoiden ulkopuolella ja ajatellen loppuvuoden tehtäviä. Ja sitten pitkän aikavälin kehitys ja kestävyys. Olen samaa mieltä. Tämä on yksi tapa, millä pääomamarkkinat voivat auttaa. Jos saa sijoituksia pitkän aikavälin sijoittajilta, kuten ää, äh, vakuutuslaitokselta eläkerahastoilta, jotka sijoittavat pitkään aikavälin infrastruktuuriprojekteihin. Tämä on hyvä tapa saada aikaan sitä kestävyyttä, jota kaipaat. Amman spesifimpiä tuotteita, käytän on että vihreät joukkolainat. Sitäkin kannattaa miettiä. Joskin maissa kysyntää on aika paljon. Ja tiedän, on, että on aika paljon yrityksiä, jotka ajattelevat, että Tämä on kaupallisesti mielekästä ja myös sosiaalisesti ja ympäristöllisesti. Mutta pankkeihin ja pienipankkeihin tulee uskon, että jotkut jäsenvaltiot tarkastelevat kuvaamaasi aluetta. Ja mielelläni keskustelen kanssasi tästä asiasta pankkipuolelta. Tämä on tavallaan päivämarkkinaunioiden ulkopuolella, mutta jos on järkevä tapa edistää tätä ajatusta, olen halukas e- perehtymään siihen, koska aina mietin, miten me edistää kasvua riskejä minimoiden. Ja myös sitä mieltä, että tällaiset yhden ratkaisut eivät auta. Me tarvitsemme monipuolisen rahoitusjärjestelmän. Marko Marka. Uh, good morning, Lord Hill. Hyvää huomenta, Lord Hill. Minun ei varmaankaan tarvitse muistuttaa teitä siitä, että Juncker ja Katainen ovat välittömiä pomojanne. Ja jos sanotte, että yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole mitään erityistä, niin missä olosuhteissa voisitte kuvitella brittipääministerin ilmaisevan tällaisia kantoja? Lisäksi haluaisin kuulla, kun ajatellaan vasta liittyen rahoitusvakauteen, kun viime viikolla pidennettiin Kreikan lainaohjelmaa, niin olisi kiinnostavaa kuulla, mitä mieltä tästä olitte. Kiitos. Uh, well, I, I, on, on, on your first... Ensimmäiseen kysymykseen liittyen en koskaan sanoisi, että yhdistynyt kuningaskunta ei ole erityinen, erityislaatuinen. Mutta se, mitä olen sanonut pääomamarkkinaunionista, on kanta, mm, joka on minulle tärkeä. Ensinnäkin pääomamarkkinaunioni koskee kaikkia 28 jäsenvaltiota ja toiseksi kun, jäsen, kun ihmiset ovat kysyneet minulta, onko tämä hanke, hanke Lontoon Cityä varten, niin olen vastannut, että jos on toimivat sisämarkkinat, jotka ovat avoimet sisämarkkinat, joissa yritykset toimivat hyvin, ovat kilpailukykyisiä, tarjoavat hyviä mm, palveluita, niin sitten on myös mahdollisuuksia, missä hyvänsä ne yritykset toimivatkaan. Mitä tulee laajemmalti viittaukseen Kreikan tilanteeseen, niin lyhyesti voin äh, todeta kantanani, että aivan ilmeistä on, että euroryhmän jäsenet yleisesti ja Kreikka ovat äh, päättäväisiä löytämään tavan äh, sovittaa kannat yhteen ja haasteet ja löytää sellainen ratkaisu, joka kunnioittaa tehtyjä sitoumuksia ja mahdollistaa Kreikan säilymisen osana euroaluetta. Eli että Kreikka säilyy eurossa, Kreikka haluaa itse säilyä eurossa ja muut haluavat Kreikan säilyvän eurossa. Kiitos. Kiitoksia Barbara Kappel. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komissio komission jäsen äh, esityksestä pääomamarkkinaunionista. Sanoitte, että äh, se on ollut 50 vuotta aiheena Rooman sopimusten allekirjoittamisen jälkeen, mutta voidaan sanoa, että tänä päivänä se on erittäin tärkeä aihe, erityisesti sen jälkeen, kun kriisi on käynnistynyt, koska Euroopassa on noin 400 miljardin euron investointien puute ja Tähän liittyy moni kysymys liittyen pitkän aikavälin investointeihin ja institutionaalisiin investointiin. Vihreässä kirjassa sanotaan, että noin 12 miljardia eh, euroa määrärahaa löytyy eläkerahastoista esimerkiksi siis tällaisista institutionaalisista sijoittajista, jotka eh, voisi valua talouteen. Eh, meillä on tämä esir 350 miljoonaa. Tämä on kuitenkin vain väliaikainen ohjelma, ei pitkän aikavälin ohjelma. Siksipä kysymykseni teille kuuluukin. Niin, ja yksi tavoitteista, jonka ohjelmassa ne mainitsitte, on pitkän aikavälin investointirahastojen luominen. Voisitteko kertoa teille meille, minkälaisia kannustimia aiotte luoda, jotta mutta institutionaaliset sijoittajat, erityisesti vakuutukset ja eläkerahastot investoisivat eurooppalaisiin infrastruktuurihankkeisiin ja miten tulette toiseksi saamaan aikaan eurooppalaisia pitkän aikavälin investointirahastoja, jotta voitaisiin edistää investointeja kasvuun ja työllisyyteen. Kiitoksia. Well, I think, uh, uh briefly, but... No, lyhyesti sekä tämä kysymys siitä, että miten kannustetaan pitkän aikavälin sijoituksiin, on erittäin tärkeää, kun katsomme pääomamarkkinaunionia ja me olemme viime aikoina ryhtyneet toimiin viime vuoden lopussa, jotta luotaisiin Euroopan palaiset pitkän aikavälin investointirahastot ja meidän täytyy katsoa, miten saamme nämä käynnistettyä kunnolla, mutta jos me pääomamarkkinaunionin saamme toimimaan paremmin, niin sitten tällaiset pitkän aikavälin investoinnit, joita esimerkiksi vakuutusyhtiöt ja eläkerahastot voivat tehdä, mahdollisesti infrastruktuurihankkeisiin, joissa yritykset tarvitsevat pitkän aikavälin investointien luotettavuutta. Mm, jos me saamme tämän toimimaan paremmin, silloin me luomme mahdollisuuksia juuri sellaisille pitkän aikavälin investoinneille, joita te kovasti toivotte. Olen samaa mieltä siitä, että tämä Junckerin 350 miljardin euron ohjelma on vain tällainen lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpide ja sitten sen rinnalla kulkee tämä pääomamarkkinaunio, joka luonteeltaan on enemmän pitkän aikavälin hanke. Kiitoksia oikein paljon komission jäsen Hillille. Minulle sanotaan, että valitettavasti meidän on päätettävä tapaamisemme tähän, koska komission jäsenen on ehdittävä Yhdysvaltain koneeseen, joten pyydän anteeksi niiltä kollegoilta, jotka halusivat vielä puheenvuoron. Ja kiitän teitä, hyvä komission jäsen Hill teidän esityksestänne, tästä hyvin hedelmällisestä keskustelusta ja tulemme jatkamaan yhteistyötä äh, pääomamarkkinaunionin parissa. Kiitoksia. Please may I ask the press to, to leave now? We need to start our meeting. Saanen pyytää lehdistöä nyt lähtemään. Meidän täytyy aloittaa kokouksemme. Thank you. Please, can I ask you to take seat? No niin, saanko pyytää teitä istuutumaan? Colleagues, please. Hyvät kollegat, pyydän, meidän täytyy aloittaa. Take seat or leave the room. Istutukaa tai lähtekää salista, pyydän. Minä toivotan tervetulleeksi euroryhmän puheenjohtajan Jerun Dijsselblumin tätä taloudellista vuoropuhelua varten. Kuten tiedätte, taloudellinen vuoropuhelu euroryhmän kanssa on todella tärkeä väline, jonka avulla Euroopan parlamentin kanssa voidaan keskustella euroryhmän tärkeistä toimista euroalueen hallinnassa. Se on osa demokraattista vastuullisuutta. Euroryhmä, kuten tiedätte, on hyvin eri erikoinen instituutio, jolla on epämuodollinen tehtävä sopimuksissa. Se ei ole siis lainsäädäntävä elin, mutta se on erittäin tärkeä euroalueen hallinnan kannalta. Sillä on tärkeitä tehtäviä ja tietenkin sen jälkeen, kun on luotu tämä vakausmekanismi, joka on talous- ja rahaliiton hallinnon tärkeä väline, vaikka eh, jollakin niistä onkin eh, hallitusten välinen piirre, niin euroryhmästä tuli yhä tärkeämpiä. Ja siksi meillä täytyy myös olla paikka, jossa euroryhmä on vastuussa kansalaisille, joten olemme tietoisia tämän valiokunnan tärkeästä roolista ja kiitämme puheenjohtaja Taisselblumia siitä, että hän käy säännöllistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Kuten tiedätte, esityslistallamme tässä taloudellista vuoropuhelua varten meillä on yleiskatsaus euroalueen taloudellisesta tilanteesta. Me olemme tärkeässä vaiheessa myös ohjausjaksossa, mutta tietenkin me olemme myös strategisen keskustelun ytimessä, joka liittyy Kreikan tukiohjelman seuraavaan vaiheeseen ja ähm, nyt kuuntelemme äh, Jeron Dysenblumia, järjestetäänkö tämä puhelinkonferenssi ja mm, mitä, mitä Kreikan viranomaiset ovat eilen esittäneet. Nyt annan teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Mukava olla taas täällä Ekon valiokunnassa. Ennen kuin mennään Kreikkaan, ehkä voisin kuitenkin puuttua muutamaan hiukan laajempaan kysymykseen, kun esityslistalla on muutakin kuin tuo Kreikan tilanne. Ensimmäinen tammikuuta, niin kuin kaikki tiedätte, Liettuasta tuli 19 euroalueen jäsen maa joka otti euron käyttöön ja Liettua todella ansaitsi tämän. Sen konvergenssiprosessi on ollut vaikuttava. Sen talouden toimet ovat olleet rahoituskriisin jälkeen hyvin vaikuttavia. Euron käyttöönotto on toiminut siellä aivan mainiosti ja yleisön tuki uudelle valuutalle on myös hyvin merkittävä. Viime viikolla euro alueen kokouksessa keskustelimme talousnäkymistä. Varovaiseen optimismiin tässä on jo aihetta. 1,3 prosenttia lienee kasvu vuonna 2015 ja se nousee arvioiden mukaan 1,9 prosenttia vuonna 2016. Kotimainen kysyntä on vahvistunut ja energian hinta on laskenut ja tämä yhdistettynä Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaan ovat vaikuttaneet myönteisesti. Ja tämä on hyvä uutinen, mutta täytyy toki olla realistinen. Tällainen rahapolitiikka yksin ei voi huolehtia kestävästä kasvusta eikä myöskään öljyn hinnan laskeminen väliaikaisesti. Joten tarvitsemme kestävää kasvua. Tätä varten tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, tuottavia investointeja. Niitä tarvitaan kipeästi, jotta talouksistamme tulee kilpailukykyisempiä. Ja edelleen tarvitaan finanssipoliittista varovaisuutta niin, että vakaus säilyy kasvun välttämättömänä edellytyksenä ja me tulemme näin ollen arvioimaan edistystä näillä aloilla. Mitä tulee rakenne politiikan rakenneuudistuksiin tämä on äärimmäisen tärkeä haaste, jos tämä EKPn likviditeetti halutaan käyttää tuottavalla tavalla. Tarvitaan tehokkaampia työmarkkinoita, jotta työttömät löytävät työpaikkoja. Samoin tuote- ja palvelumarkkinoita täytyy uudistaa, jotta saadaan poistettua vääristymät ja ongelmat, kilpailukykyä täytyy lisätä. Ja lisäksi meidän täytyy siirtää verotaakkaa pois työ, työntekijöiltä. Eli tässä nyt kyllä uudistuksia on käynnissä kaikkialla Euroopassa ja vuoden 2014 suositusten valossa euroryhmä on sopinut yhteisistä periaatteista työntekijöiden verotaakan keventämiseksi. Meillä on näitä euroalueen suosituksia, joita olemme yhdessä valmistelleet ja koordinoimme politiikkojamme läheisessä yhteistyössä ja pyrimme todella yhteiseen edistymiseen aina kun mahdollista. Kun ajatellaan Ecofinin työtä EUn investointisuunnitelman sekä kasvusuunnitelman suhteen, tämä on äärimmäisen tärkeä euroalueelle sekin. Tiedän, että tältä osin myös Euroopan parlamentti on tehnyt hyvin arvokasta työtä. Haluamme saada aikaan toimivia investointihankkeita yhteisen, yksityisen ja julkisen rahoituksen yhteispelillä voidaan saada aikaan välittömiä hyötyjä. Samoin meidän täytyy investoida ilmastoon, Tämä ähm, vahvistaa sisämarkkinoita ja meidän täytyy tässä sisämarkkinoiden suhteen pyrkiä myös äh, pääomamarkkinaunioniin, äh, digitaalisen agendan vahvistamiseen sekä energiaverkkojen vahvistamiseen. Nämä ovat tärkeitä prioriteetteja. Äh, me olemme vähentäneet alijäämiä euroalueella. Nyt ne ovat keskimäärin 2,6 prosenttia vuonna 2014. PKT ja ovat laskemassa ennusteiden mukaan 2,4 prosenttiin tänä vuonna. Edelleen alijäämä on liian korkea ja mm, tarvitaan lisää buffereita, jotta tulevaisuuteen voidaan suhtautua luottavaisemmin, mutta kyllä tässä edistystä on saatu aikaan. Nyt toista vuotta peräkkäin pidettiin joulukuussa erityinen euroryhmän kokous budjettiluonnosten suhteen yksikään jäsenvaltioiden budjettisuunnitelma ei ollut sääntöjen vastainen, mitä tulee kasvu- ja vakaussopimukseen. Ja tiettyjä riskejä löytyy kuitenkin joidenkin jäsenvaltioiden luonnoksista. Näihin puututaan ja komission lopullinen arvio sitä arvioidaan sitten seuraavassa euroryhmän kokouksessa maaliskuussa, kunhan komissiolta nyt ajallaan sitten saadaan sen äh, lopullinen kanta. Sitten sananen näistä ohjelmamaista ja maista, jotka ovat siirtyneet äh, ohjelmamaista seurantamaiksi. 2014han Irlannin ja Portugalin ohjelmat päättyivät. Irlanti on edistynyt äh, monilla rintamilla erittäin hyvin, 4,8 prosenttia kasvua vuonna 2014 ja tällekin vuodelle ennusteet arvioivat 3,5 prosenttia. Työllisyysaste nousi vaikuttavalla tavalla viime vuonna ja nousee myös tänä vuonna. Mitä Portugaliin tulee, taloudelliset ja finanssipoliittiset edellytykset ovat parantuneet entisestään varovainen politiikka sekä uudistusten tie ovat oikeita toimintatapoja. Kilpailukyky on parantunut, ulkoinen kysyntä on lisääntynyt ja komission ennusteet Portugalin talouden elpymisestä ovat hyvällä tiellä. Mitä tulee sitten Kyprokseen, se on vakauttanut rahoitus alansa ja todennäköisesti kääntyy kasvun tielle tänä vuonna. Ja tässä valossa parlamentin keskeyttäminen ulosotto lainsäädännön suhteen on hiukan valitettavaa. Toivomme, että saadaan tämäkin asia hoidettua. Se olisi hyvin tärkeää, jotta saadaan edistys raiteilleen. No niin, sitten Kreikkaan. Viime torstaina Kreikan viranomaiset muodollisesti pyysivät pidennystä nykyohjelmaan, joka tunnetaan MFA-ohjelmana. Minä en tätä pysty edes ääntämään oikein. Kirjaimet menevät sekaisin, joten sanon vain ohjelma tästä eteenpäin. Sitten mitä tulee ERVV lainoihin, ne ovat valmiina ja voidaan todella mm, pääomittaa Kreikan pankkeja tätä kautta. Tosiaan viime perjantaina euroryhmä sai sitten äh, aikaan sopimuksen. Sen kysymyksiä ovat seuraavat. Sovimme, että tällä ohjelman pidennyksellä Kreikka äh, saa mahdollisuuden äh, täyttää velvoitteet – ja Kreikka esitti tiettyjä vetomuksia, vetomuksia kumppaneilleen. Ensinnäkin se, että se lupasi olla perumasta tiettyjä toimia yksipuolisesti toimia, jotka voisivat kielteisesti vaikuttaa talouden elpymiseen. Samoin Kreikka lupaa kunnioittaa velvoitteitaan ja se on sitoutunut varmistamaan talouden ylijäämäisyyden myös tästä eteenpäin. Kreikan viranomaisten euroryhmän, komission, EKPn ja IMFn välillä sovittiin ohjelman joustavoittamisesta. Ja tämän joustavuuden kautta Kreikka voi tarttua uusiin eri toimiin kuin tähän mennessä ja korvata niillä entisiä, kunhan tavoite on sama. Ja Kreikan hallitus on hyvin sitoutunut rakenneuudistuksiin, jotta voidaan saada parannettua kasvua ja työllisyyttä, vakautta sekä Äh, parannettua sosiaalista tilannetta. Joissain lehdissä itse asiassa äh, väitettiin, että tietoja ei oltu saatu Kreikalta ajoissa, mutta kyllä saatiin ja tänä aamuna tätä Kreikan luettelua sitten arvioidaan ja tarkastellaan sitä, ovatko, onko tämä luettelo kyllin kattava, äh, jotta tilanne voi jatkua tältä perjantain sopimuksen pohjalta. Euroryhmän jäsenet äh, ovat nyt sitten äh, käynnistämässä tarpeelliset toimet tämän neljän kuukauden äh, ohjelman pidennyksen suhteen. Kreikan viranomaiset tulevat sitten yksityiskohtaisemmin esittelemään tämän eilisen luettelon ehdottamat toimet viimeistään huhtikuun loppuun mennessä euroryhmälle. Ja vasta sitten, kun tämä uudelleenarviointiprosessi on äh, saatettu päätökseen, voidaan äh, maksaa tuo viimeinen ERVVn äh, maksuosuus sekä SMP-siirrot. Ja mitä tulee tähän HFSF-ohjelman bufferiin, se on edelleen käytössä, mutta vapautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että valvoja sitä pyytää. Uskon, että tämä perjantainen sopimus ja toivottavasti tänään aikaan saatava edistys sekä sitten kansallisten parlamenttien hyväksyntä lähiaikoina tulevat johtamaan siihen, että luottamus kaikkien osapuolten välillä palautuu ja että Kreikan elpyminen saadaan raiteilleen. On aivan välttämätöntä vakauttaa tilanne Kreikassa niin, että saamme aikaa valmistella tuleva, tulevaa yhteistyötä Kreikan kanssa niin, että päästään asiassa eteenpäin. Ja tätä kaikkea varten perjantaina sopimus oli oikein hyödyllinen. Ja tässä kaikki näin alustukseksi. Kiitos. President. Kiitoksia euroryhmän puheenjohtajalle. Ja nyt aloitamme kysymys- ja vastauskierrokset. Ensimmäinen puhuja on Burkhard Baltz. Kiitoksia puheenjohtaja Dijsselblom omalta osaltani sydämelliset kiitokset sen varovaisesta tehtävänne hallinnasta viime viikkoina erityisesti. Tämä on joskus sanottava. Suurella mielenkiinnolla juuri äsken kuulin, että sanoitte, että Kreikan hallitus viipymättä että äh, tämän listan teille antoi. Minä eilen äh, kuuntelin äh, valtiovarainministeri Varufakiksen haastattelun CNNllä. Hän sanoi, että me emme olleet vastuussa lykkäyksistä, vaan euroryhmä pyysi, että vasta tiistai-aamuna tämä lista annettaisiin. Mikä tässä nyt sitten on totta? mutta Haluaisin teiltä avoimen vastauksen, koska tehän puhuitte myös siitä, että luottamusta on jälleen rakennettava ja minun vaikutelmani on kyllä se, että juuri viime viikkoina mm, Kreikan äh, äh hallituksen virkaan astumisen jälkeen paljon luottamusta on kadotettu. Siksipä kysyn teiltä, onko mahdollista myös lyhyellä tähtäimellä saada aikaan uutta luottamusta, mikä olisi tarpeen. Ja sitten kysymys siitä, kuinka kuinka vakavasti Kreikan hallitus ottaa nämä uudistukset. Me olemme näitä jo useita vuosia seuranneet ja te olette erittäin kokenut euroryhmän puheenjohtaja. Olemme kuulleet paljon lupauksia. Äh, kuinka vakavasti äh, voimme ottaa nämä uuden Kreikan hallituksen äh, uudistuslupaukset? Sydämeistä kiitokset. Kiitoksia oikein paljon näistä kysymyksistä. Ensinnäkin mitään viivettä ei ollut, joten minä en voi sanoa, että kuka oli vastuussa jostain, jota ei tapahtunut. Kreikan hallitusta pyydettiin Kreikan hallitusta pyydettiin antamaan tämä ensimmäinen uudistus- ja toimenpiteiden lista maanantaina ja minä sain sen kello 11. 15 ainakin minun sähköpostiin silloin tuli, että mitään mm, hylkkäystä ei ollut, eikä euroryhmä mitään lisäaikaa pyytänyt, joten kyllä tämä on ihan aikataulusta, että tulokset ovat myönteisiä. Puhuitte luottamuksesta, on ihan oikein sanoja, olen aikaisemmin sanonutkin sen, että muutama viikko Kreikan vaalien jälkeen ja myöskin vaalien aikana luottamus kyllä horjui, ja tämä perjantain sopimus on ensimmäinen askel luottamuksen palauttamiseen ja yhteistyöhön. Ja tämä vie minut nyt sitten kolmanteen kysymykseen, kuinka vakavasti uusi Kreikan hallitus ottaa nämä uudistukset. Kyllä, he ottavat ne erittäin vakavasti, mutta se on uusi hallitus, jolla on täysin erilainen poliittinen visio kuin edellisellä, ja siksi haluavat jonkinlaisia muutoksia tähän sopimukseen. Meidän on sitten vielä katsottava, että vastaako tämä että mitä tulee talouden elpymiseen, julkisen talouden vakauteen, mutta ohjelmassa on aina ollut joustavuutta. Me olemme aina puhuneet hallitusten kanssa, neuvotellut jopa niiden kanssa, muuttaneet asioita, muuttaneet aikatauluja, korvanneet toimenpiteitä. Ja juuri näin Kreikan hallitus yrittää tehdä, mutta tämä täytyy olla vahvaa yhteistyötä. Se ei voi olla vain sitä, että yksipuolisesti sanotaan, että puolet ohjelmasta on päättynyt, me teemme asiat toisin. Ei tämän täytyy olla yhteistyötä ainakin niin kauan kuin he haluavat lisärahoitusta euroalueelta ja sitä he tarvitsevat joten uskon kyllä, että he ottavat tämän vakavasti, mutta tämä ei ole helppoa. Mm, Tämä on vasta ensimmäinen askel. Tämä lista ei ole mikään uusi sopimus, vaan se on vain ajatus niistä uudistuksista, joita he haluavat viedä eteenpäin, joita he haluavat jatkaa, joita he haluavat korvata. Ja nyt pitää mennä yksityiskohtiin ja suunnitella uusi sopimus, joka vie meitä eteenpäin neljä kuukautta. Kiitoksia. Seuraavaksi SNDn koordinaattori Elisa Ferreira. Well, thank you very much for being with us. Um... Kiitoksia, että olette täällä. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy vastauksiinne, kun Ekon valiokunta pyysi teitä tänne puhumaan ja kysyimme, miten poliittisesti vastuullinen Troikka oli euroryhmän puheenjohtajalle ja vastasitte, että euroryhmän puheenjohtajana teillä ei ole tarpeeksi henkilöstöä tai sihteeristöä neuvotella ja sortaa yksityiskohtia ja te luotitte Euroopan komission arvioon. Viime viikolla kuitenkin euroryhmän kokouksessa komissio Pierre Moskovicin kautta raporttien mukaan teki ehdotuksen Kreikan ohjelmasta, josta Kreikan valtiovarainministeri sanoi, että te allekirjoititte sen, hyväksytte sen, mutta se vedettiin sitten pois. Että pöydällä tehtiin Uusi ehdotus lisäsi jännitteitä ja sillä oli hintansa luottamuksen ja rahoitusmarkkinoiden suhteen. Ja tästä tämä viipymä. Mitä tapahtui? Kuka on esityslistaan hallinnollista vastuussa? Ja mikä on luottamuksenne komission suuntaan? Sinä ensimmäinen kysymys, toinen liittyy seurantaan. Nyt käydään neuvotteluita. Ja meidän täytyy vakauttaa neuvotteluilmasto. Miten pitkälle alviivaatte Mario Dragen lausunnon, että eurojärjestelmä pidetään, se säilyy, vaaditaan siihen mitä tahansa. Jonkun kerran sanoi, että Kreikka ei jätä euroa. Onko tämä koko ajan mielessänne? Käyttäkö neuvotteluita tässä hengessä liittyen rakenneuudistusagendaan. Thank you. Kiitos. Olen ennenkin sanonut, että toimielimet ovat ryhmän neuvonantajia. On totta, että sihteeristöni on pieni, niin on mahdotonta tehdä sitä työtä, jota EKP-komissio kansainvälinen valtarahasto yhdessä tehty tämän ohjelman puitteissa, mutta päätökset ovat aina poliittisia. Kun, kun ihmiset sanovat, että troika pitää syyttää, niin myös että syyttä käyräryhmää, sillä tehdään viimekätiset päätökset. Ja sieltä löytävät maat, jotka eurooppalaisiin rahastoihin rahantavat. Tuon sanoton viittasitte paperi, jonka komission jäsen esitti käsitteli. Kysymykset olivat Kreikan ja euroryhmän välisistä keskusteluista. Meillä oli pari kokousta, joita vaadittiin ratkaisun löytämiseksi lopussa, jotka tyydyttävät Kreikkaa ja muuta 18 ministeriä. Me tarvitsemme tuota aikaa, näitä paria viikkoa ajatellen. Kreikan oli välttämätöntä ymmärtää, mikä Kreikan asema on rahoituksellisesti, poliittisesti oli tärkeää, että keskustella euroryhmässä, miten me voimme muuttaa ja emme voi muuttaa nykysopimuksia ja tulossa myönteinen. Joten enpä paljon katsele peruutuspeiliin, miten prosessi meni. Tämä oli välttämätöntä poliittisesti ja ohjelman sisällön kannalta. Olen kovasti samaa mieltä Draghi Junckerin kanssa että Kreikan eurosta poistuminen Grexit ei ole esityslistalla. En sitä edes pohdi. Tavoitteeni on säilyttää euroalue koskemattomana voimakkaasti, että me sitkeästi työskentelemme yhdessä. Joskus se on vaikeaa, törmäämme moniin ongelmiin. Ja lopussa sitten ollaan kimpassa. Se on sitoumukseni. Thank you. Kiitoksia. Sitten Sampo Terho ECR. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Jatkan tästä samasta aiheesta, arvoisa herra Dijsselblom. Kun Syriissa voit miettii, niin vaikka te sanoitte, että ette ole valmis pohtimaan Kreikan euroeroa, niin kuultiin paljon huhuja siitä, että Euroopan keskuspankki olisi tätä vaihtoehtoa äh, harkinnut ja että jotkut jäsenvaltiot olisivat valmistautuneet äh, mahdollisuuteen Kreikan euroerosta. No tiedän, että nyt viime, viimeisimpien käänteiden jälkeen Kreikan euroero ei vaikuta välittömältä, mutta tässä näyttää siltä, että uutta tapahtuu viikko viikko toisensa jälkeen. Emme esimerkiksi ollenkaan tiedä, kuinka vakalla pohjalla tämä uusi sopimus on. Joten ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, etteikö Kreikan euroero olisi mahdollinen ainakin. Ja tästä syystä oikeudellinen varmuus siitä, miten jäsenvaltio voi erota eurosta eroamatta Euroopan unionista, tällainen voisi olla tarpeen selvittää tällä lainsäädäntökaudella. Joten kysyn seuraavaa. Minkälainen poliittinen, laillinen tai taloudellinen puitteisto voisi mielestäni olla mahdollinen keskustelun aihe euroryhmässä? Mahdollisten äh, tartuntavaikutusten välttämiseksi ja kaikkein, äh, kaikkein vaarallisinta mielestäni olisi kieltäytyä tällaisen keskustelun käymisestä tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitos. Niin kuin tiedätte, sopimusten mukaan tällainen ei ole mahdollista, mutta euroryhmän puheenjohtaja ehkä voi vastata poliittisen kantansa perusteella. Very good. Oikein hyvä vastaus, puheenjohtaja. Sanoitte, että joissain jäsenvaltioissa valmistauduttiin. Minä kuulin vain yhdestä, eh, jonka hallitus eh, olisi kokoontunut eh, keskustelemaan Grexitistä, ja tässä kyseessä oli brittihallitus. Näin minä ainakin Lehdistä luin. Ja niin kuin tiedätte, britit itse eivät vielä eurossa ole mukana, joten ei, tästä ei ole keskusteltu. Ja meidän poliittinen sitoumuksemme euroalueen säilyttämisestä koskemattomana on äärimmäisen merkittävä sitoumus, ja tämä on avainasia. Jos poliitikot ovat päättäväisiä, niin kummallistahan se olisi, jos lähtisimme aivan toiselle tielle. Ehkä teillä ei tätä luottamusta mielessäne ole, mutta minulla on. Aina on parantamisen varaa, ainahan on, totta kai, ja näin olemme tehneetkin viime vuosina. Olemme vahvistaneet rahaliittoa, olemme vahvistaneet yhteistyöpuitteitamme, mutta en minä näe, että olisi ollenkaan hyödyllistä palata tähän mahdollisuuteen sen suhteen, että maat eroaisivat eurosta. Liikaa poliittista pääomaa on mielestäni ää, nyt käytetty ää, euron vahvistamiseksi ja tällä tiellä mielestäni meidän tulee pysyä jatkossakin. Jotkut maat ovat edelleen taloudellisesti haavoittuvaisia, mutta ei vastaus ole euroero näiden maiden suhteen. Ei, vaan vastaus on, että yhdessä euroalueen eurooppalaisten kumppanien kanssa korjataan niitä heikkouksia, ja niitä ongelmia, joita vielä on. Paljon työtä on vielä tehtävänä, mutta me olemme päättäväisiä asian hoitamiseksi. Kiitoksia. Teillä on vielä minuutti aikaa, olkaa hyvä. No minäpä muotoilen kysymykseni uudelleen. Tässä oltiin hyvin lähellä tilannetta, jossa todella hallitus ennen vaaleja lupasi poliittisen muutoksen. Nyt vaikuttaa siltä, että hallitus on luopunut lupauksestaan kansalle. Mutta mitä jos hallitus ei pyöräkkään puheitaan. Mitä tehdään tällaisessa tapauksessa, jos emme ole mitenkään valmistautuneet euroeroon? En minä ole ryhtynyt poliitikoksi spekuloidakseni asioilla tai valmistautuakseni pahimpaan. Ei, kun minä olen aina valmistautunut siihen, mitä haluamme. Ja nyt haluamme tukea Kreikan uutta hallitusta Äh, niin, että tulevaisuudessakin Kreikka säilyy eurossa. Kreikan kansan suuri enemmistö haluaa äh, säilyttää euron ja nyt meidän täytyy vastata heidän odotuksiinsa ja meillä on tiettyjä ongelmia, tiettyjä vaikeuksia Kreikan suhteen edelleen esimerkiksi julkisessa ja yksityisessä sektorissa talous elämässä. Ja kyllä tämä tulee hiukan kestämään ja päättäväisyyttä tarvitaan, poliitikkojen päättäväisyyttä Kreikassa, mutta myös euroalueella. No tämän puolesta me työtä teemme. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt ALDE-ryhmä. Cora van Nieuwenhuizen. Dank wel, voorzitter. Ik doe het in. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä aion puhua hollantia, kun kerran vieraammekin on minun kielissäni. Mukava nähdä teitä täällä jälleen. Me olemme kaikki seuranneet Kreikan draamaa. Tiedämme, että loppua ei vielä ole nähty. Valitettavasti Kreikka ei vielä mitään uudistuksia ole toteuttanut, joten tähän ette tietenkään voi vastata, mutta kysyn kuitenkin näistä Kreikan uudistuksista. Mario Draghihan totesi hyvin selvästi, että EKP on nyt käyttänyt viimeiset hätäkeinonsa. Nyt on sitten jäsenvaltioiden vuoro huolehtia siitä, että Euroopan kilpailukyky vahvistuu ja että saadaan aikaan aitoja uudistuksia. Mitenkä te nyt euroryhmän puheenjohtajan roolissanne huolehditte siitä, että maat, euromaat todella toteuttavat uudistukset? Kun katsotaan vakaus- ja kasvusopimusta, niin vakautta on kyllä olemassa niin juuri, mutta voisinko näistä vuodoista olettaa, että kun vakaudesta on huolehdittu, puhuttu, niin äh, emme oikein tiedä, mitä nyt sitten tapahtuu kasvun suhteen. Miten tässä valossa nyt nähdään äh, tilanne? Siitä vaikuttaa siltä, että nyt on saatu hiukan lisää aikaa, mutta äh, miten suhtaudutte nyt näihin välttämättömiin rakenneuudistuksiin. Varmaan olemme yhtä mieltä siitä, että ainut pelastuksen tie Euroopan kilpailukyvyn suhteen on nyt rakenneuudistukset. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia kysymyksestänne. on syytä tietynlaiseen optimismiin, vaikka varovainen täytyy aina olla. OECDn raportti, joka julkaistiin muutama kuukausi sitten edistyksestä, mitä on tehty rakenteellisten uudistusten suhteen Euroopassa ja euroalueella, osoittaa, että selkeä edistystä on tapahtunut, uudistuksia on viety eteenpäin ohjelmamaissa, ohjelman puitteissa, mutta myös esimerkiksi Baltian maissa ja myös minun maassani Eh, viedään eteenpäin vahvaa uudistusagendaa, joten tämä kyllä etenee koko Euroopassa ja siinä käsitellään niitä suuria ongelmia, joita meillä on taloutemme rakenteessa. Joskus oikeusjärjestelmä voi olla suuri uhka sijoituksille. Kaikkia näitä asioita käsitellään myös Ranskassa. sitten Ranskan. OECD osoitti, että edistystä on tapahtunut työmarkkinoilla muissa uudistuksissa ja juuri viime päivinä on tapahtunut lisää edistystä Ranskassa se äh, tapa, jolla tämä tehdään, jolla saadaan enemmän vipuvaikutusta tähän prosessiin. Meillä on paljon vipuvaikutusta finanssipuolella, mutta äh, varsin vähän vipuvaikutusta uudistusten suhteen. Me äh, työstämme vahvempaa koordinointia euroryhmässä, nostamme erilaisia aiheita, uudistuksia esityslistallemme, vertailemme eri maita, katsomme parhaita käytänteitä, yritämme kehittää parhaita standardeja Esimerkiksi työn verotus äh, on yksi tällainen aihe. Mm, mielenkiintoinen myös tämä joustoasiakirja äh, komissiolta. Minä puolitoista vuotta sitten pyysin, että tehdään yhteys finanssipoliittisen puolen ja uudistusten välillä, koska useilla uudistuksilla on lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia budjettiin. Esimerkiksi eläkeuudistukset vähentävät paineita tai jos käsitellään terveydenhuollon kustannusten nousua, niin sekin vaikuttaa valtion talouteen että tämä ennaltaehkäisevä puoli paketissa on mielenkiintoinen. Se mahdollistaa jäsenvaltioille sen, että ne saavat enemmän aikaa äh, tavoitteiden saavuttamiseen, jos niillä on vahva uudistusagenda, joten meidän täytyy saada enemmän vipuvaikutusta tähän uudistusprosessiin ja auttaa äh, jäsenvaltioita toteuttamaan niitä. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, rakenteellisia uudistuksia on tehtävä ne ovat erilaisia eri valtioissa, ne on analysoitava tarkkaan, ne on suunniteltava huolella, ne on osittain tehtävä asteittain, jotta voitaisiin välttää kielteiset vaikutukset, mutta se on tärkeää, jotta saadaan aikaa kilpailukykyä koko Euroopassa, ei vain euroalueella. Kiitoksia. Ja nyt QE-ryhmästä Dimitris Papadimoulis. Κύριε Dijsselbloem, σας tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Ainakaan sitten luin komission ensimmäiset kommentit uudistuksista, Ja Kreikan hallitus ajoissa ilmoitti. He ilmoittivat, että naatrit ovat kehittyneitä, ja siinä todettiin, että komissio on erityisesti rohkaistunut siitä, että Kreikan uusi hallitus on erityisen sitoutunut veronkierron ja verovälttelyyn Ah, aiheeseen. Oletteko samaa mieltä? Haluaisin vähän rauhoitella kahta kristillisdemokraattista kollegaa, saksalaista ja sitten englantilaista konservatiivia. Meidän hallitus on äärimmäisen vakaa ja vakavissaan. 80 prosenttia kreikkalaista tukee sitä mielipidetutkimusten mukaan. Ja kreikkalaiset tukevat 80 prosenttisesti myös Kre- euroon kuulumista. Grexitistä ei ole mitään vaaraa. Kaksi asiaa, herra Dasselblom. Ensiksi euroryhmän päätöksen mukaisesti päätöksen, joka on marraskuuta 2012. eu on sitoutunut silloin, kun Kreikan budjetissa on primari ylijäämä se on valmis vähentämään Kreikan velkaa keinoilla, jotka eivät rasita eurooppalaista veronmaksajaa ja Brahel-instituutiota jotain laskelmia tästä, koska te ryhdytte näihin toimiin Kreikan suhteen. Toiseksi, te tiedätte hyvin, että ohjelma on johtanut lamaan ja valtavaan humanitaariseen kriisiin, työttömyysaste 50 prosenttia. Kaksi, kaksi ja puoli miljoonaa kreikkalaista köyhyysrajan alla. Valtavasti työttömiä vailla mitään työttömyysavustusta. Perjantaina, tai sanotte, että budjetti ylijäämä on, täytyy olla riittävä. Meillä on terve fiskaalitilanne, meillä on primääri rakenteellinen ylijäämä. Mutta tämä on tämä rakennelijämään määrä kolmeen prosenttiin, koska teillä on tarkoitus laskea tätä. Koska me ryhdytte asianmukaisiin toimiin, että Kreikan talous voi vihdoinkin elpyä. Thank you very much for your... Oliko se kiitoksia kysymyksestä? Kiitoksia kysytte jäävänkö komission myönteisen arvion Kreikan ensimmäisestä luottelosta. Tätä voi tässä vaiheessa. olemme toimijoiden, voivat tarjota meille neuvoja. Ja jos kaiken, kaiken kolme toimielimen arvioidaan myönteisiä, meillä on sitten puhelin neuvottelut iltapäivällä. Ja toivottavasti sitten voimme tukea ja jatkaa prosessin parissa, joka minusta on ratkaisevaa. Se pitää aloittaa. tämän ensimmäinen askel. Meillä on ensimmäinen luottava. Paljon työtä täytyy tehdä. Ja sitten kysymys koski velo kestävyyttä ja viitte sitten marraskuun 2012 sopimuksen euroryhmän julkilausumaan. On siinä pistävä, että kun ihmiset viittävät siihen, niin saattaa yhteen kriteeriin, joka on tuossa lausunnossa. Ja yhdestähän ei ole kysymys. Siellä oli monta kriteeriä, ja tarvitsee sitä euroryhmä voisi harkita, jos haluaa tätä. Ja tämä liittyy kysymykseen, onko veroilta testata 2020-2025 voi harkita lisätoimia, jotka liittyvät vaikka kestävyyteen. Meillä kriteerillä, että Kreikan budjettiylijäämä, että se täyttää kaikki ohjelman tehtäviä vaatimuksia, mitä ei ole vielä tapahtunut. Ja siinä se tässä äh, muokkaamaan ohjelmaa mukana. Sanoisin ehkä nyt sanasen siitä, että maat palaisivat vanhaan rahayksikköönsä, koska se on taloudellisesti niin kovin hyödyllistä. Nyt täytyy, täytyisi kyllä ensin ymmärtää, mitä näissä maissa tapahtuisi, jos ne ottaisivat käyttöön valuutan, joka on huomattavasti aiempaa heikompi. Mitä tapahtuisi niiden veloille? Tästä velkataakasta tulisi täysin kestämätön. Ja mitä tapahtuisi? joutuisi tavallisten ihmisten säästöille, säästöjen arvolle näissä maissa. Siis todella eräs hollantilainen ekonomisti aikoinaan sanoi, että jos de, valuutan devalvointi olisi vakata talouspolitiikkaa, niin Zimbabwe olisi todella vauras valtio nykyään. Ja näin mielestäni on. Eli devalvaatio talouspolitiikan välineenä tuo ainoastaan lyhyen aikavälin parannuksia eikä kunnollisia pidemmän aikavälin. Devaluation, la depreciation de la monnaie serait une mauvaise... Teidän mielestä devalvaatio ja rahan arvo olisi kielteistä, mutta täytyy nähdä asiat myöskin positiivisesti. Siinä vaiheessa, kun Kreikalla on rahapoliittinen vapaus ja dragma, niin se mahdollisti sen, sen, että osa velasta voitaisiin monetarisoida ja osa veloista voitaisiin hoitaa eikö se olisi parempaa kuin pysyä pitkällä aikavälillä euroalueella? Uh, no, I would not agree with you. Ei, en ole kanssanne samaa mieltä. Mielestäni Kreikkaa auttaisi tilanteen vakauttaminen, niin kuin juuri nyt teemmekin. Ja jos saisimme uh, Kreikan uh, taloudellisesti vakaammaksi, julkiset palvelut vakaammalle pohjalle, jos saisimme reilumman verotuksen ja tehokkaamman verotuksen käyttöön Kreikassa, niin nämä asiat olisivat keskeisen tärkeitä Kreikan elpymiselle. Ja teidän ehdotuksenne epävakauttaisi tilannetta entisestään. Kiitos. Pieter de Lange. Dank Uh... Esther de Lange. Kiitos minäkin äh, hollannin kielellä, kun äh, kerran äh, ollaan samoilta kulmilta. Pari kysymystä. Täällä on nyt katsottu viime viikkoon, mutta jotkut ovat myös katsoneet tulevaisuuteen tulevia neljää kuukautta. Minä haluaisin katsoa vieläkin kauemmas, mitä näiden neljän kuukauden jälkeen tapahtuu. Kyllä me tässä ostimme aikaa, totta, mutta neljän kuukauden kuluttua sama keskustelu palaa varmasti sylimme aivan uudella innolla. Ja mikä rooli tuolloin sitten on niillä toimielimillä, jotka ovat huomattavasti rahaa pumpanneet, eh, eli jäsenvaltiot EKPn kautta, IMF, IMF ja niin edelleen. Eli niin kauan kuin mm, jäsenvaltioilla on rahaa pelissä, niiden täytyisi olla mukana näissä neuvotteluissa. Miten tämä voidaan hoitaa? Ja toinen kysymys, täällä puhutaan hyvin hyvin paljon Kreikasta, ihan perustellustikin niin, koska paljonhan siellä tapahtuu. Mutta entäpä kaikki muut maat? Kun ajatellaan Ranskan Äh, rakenneuudistuksia, viittasitte niihin hyvin äh, positiivisesti. Minä en tiedä, olenko ihan yhtä myönteisellä mielellä, mutta rakenneuudistuksesta kuitenkin puhutaan. Kun katsotaan äh, budjettialijäämää ja vuoden 2012 kunnianhimoista tavoitetta päästä 3 prosentin alle ja nyt Kreikasta, äh, Ranskasta, tulkikorjaan, Ranskasta on kuultu, että että hän alle kolmeen prosenttiin alijäämäisuuteen päästä kuin aikaisin 2018. Joten kuulisin mielelläni tästä, eli kuinka toivottavaa puheenjohtaja teidän mielestänne on se, että suuri jäsenvaltio saa todella joustavaa kohtelua verrattuna muihin. Eikö tämä ole erittäin vaarallinen ennakkotapaus? Öö, eivät tätä kyllä ihmiset ymmärrä. Ja minä toteaisin, että kaikkia tulisi mitata samalla mittatikulla. Kiitoksia. I will do it in English. Kiitos Rova de Lange. Minä puhun kuitenkin nyt englantia. Ensinnäkin tämä aika noiden neljän kuukauden jälkeen. Äh, neljän kuukauden äh, äh, aikarajan tarkoitus on nyt saattaa nykyohjelma siis päätökseen ja sitten katsoa, mitä jatkorahoitus ja muita haasteita on Kreikan suhteen tuolloin. Ja tuolta analyysipohjalta voimme sitten joko päättää jatko-ohjelmasta tai jatkoyhteistyöstä Kreikan hallituksen kanssa. Me olemme aina todenneet, että jos Kreikan hallitus täyttää ohjelmaehdot ja kaikki tavoitteet, niin me euroalueella, euroryhmässä olemme valmiit tukemaan Kreikkaa jatkossakin. Joten tätä aikaa on tarkoitus myös sitten käyttää myös jatkotoimien harkitsemiseksi. Kun ajatellaan toimielimiä, ne tulevat olemaan mukana jatkossakin, koska niillä on paljon pelissä imf ohjelman suhteen, joka itse asiassa jatkuu 2016 puoleen väliin, eli ei imf ohjelma pääty neljän kuukauden kuluttua eikä heti sen jälkeenkään, vaan se tulee jatkumaan, jos Kreikka ohjelmaan sitoutuu. Ja sama koskee muita toimielimiä, vaikka seurantaohjelmaa tai sopimusta ei olekaan, niin tietenkin tulee olemaan ohjelman jälkeinen valvonta siksi, että että kaiken kaikkiaan eurooppalaisilla on suuria lainoja Kreikassa. Ja tämä koskee tietenkin yhtä lailla myös muita entisiä ohjelmamaita, ja näin se tulee koskemaan myös Kreikkaa sitten aikanaan. Jatko tukea kesän jälkeen tullaan pohtimaan. Puhuitte Ranskasta. Tiedätte kantani. Minun mielestäni pieniä ja suuria maita ei tulisi ollenkaan kohdella eri tavoin. Ja komissio on äh, ehkä antanut itselleen ja Ranskalle, mm, joka lisäaikaa numeroiden tarkastelemiseksi ja myös ehdotusten valmistelemiseksi, äh, toimien valmistelemiseksi. En ole aivan varma siitä, onko kaikki ehdotuksia vielä edes saatu, mutta komissio tulee niitä arvioimaan ja sitten raportoimaan meille maaliskuun alussa euroryhmässä. Keskeistä koko finanssipoliittiselle puitteistolle sen uskottavuudelle, uskottavuudelle on se, että äh, Ranska äh, siihen sitoutuu niin finanssipoliittisesti kuin äh, muutenkin. No minähän viittasin OECDn ja sanoin, että Pariisissa on aikaan saatu joka edistystä viimeisten parin viikon aikana ja hyvä niin, hyvä niin että merkittävä talous euron sydämessä välittää tällaisia hyviäkin uutisia välillä. Eli. Kiitoksia SND-ryhmästä Eva Kaili. Yeah. Well, uh, since I... Koska Kreikka ja ryhmä ovat huomion keskiössä ja euroryhmä on sitkeästi pitänyt kiinni säästä politiikasta valitettavasti jotkut ovat sitä mieltä, että 30 prosentin työttömyys on menestys. Austeriteet säästöpolitiikkaa kyseenalaistaan edelleen ja kovan ääneen. pit, pit, keskipitkän ja pitkän aikavälin suuntautuminen, likviditeetin luominen, velan kestävyyden luominen, koska epälikviditilanne tappaisi talouden. Nämä ovat taustana kysymykselleni ja selkeytystä. Edelleen hallitus oli suunnitellut, että kun ohjelma on jatkettu kahdella kuukaudella teknisesti, nämä ECCL-lainaohjelma olisi käytössä. Mutta mikä on uuden hallituksen ohjelma? Kun euroryhmä on sanonut, että ohjelmaa jatketaan, onko äh, heinäkuussa jälleen tällainen tuki luotto-ohjelma mukana vai uusi ohjelma vai uusi laina Milloin uskotte, että Kreikka saa 2014 viimeiset maksuerät? En tiedä, miten maaliskuun rahoitustarpeita muuten voidaan kattaa. Kreikka halusi, että tarvetta katsotaan ELA-ohjelman kautta ja sitten valtion lyhyaikaisen velan kautta, jota pankit ostaisivat. Onko tämä hyväksyttävää? Ja kolmeksi Kreikan hallitus esitteli tietojeni mukaan kaksi lainsäädäntöehdotusta. Yksi liittyi sadan maksuerän ohjelma, jossa verojen maksua helpotettaisiin. Yksi, joka liittyisi velkaantuneiden kotitalouksien asemaan suhteessa pankkien omaisuuden pakkomyyntiin. Tullaanko tästä hyväksymään sama hyväksyntä huhtikuun mennessä? Thank you. Um, yes, there was... Kiitos. Edellisen hallituksen kanssa katsomme eteenpäin ja ajattelemme tällaisia voimakkaita etukäteen ehdolla varustettua lainaohjelmaa, joka olisi vaarautuisi ongelmiin. Onko se nyt mahdollista? Siihen nähtäväksi mutta että tämä luototusmekanismi olisi riittävä, vaan täytyy päästä markkinoille ja sen pitäisi olla periaatteessa ky- kykenevä rahoittamaan itseensä, niin että jos markkinoille pääsy ei onnistuisi, niin sitten tämä en... lainaohjelma voitaisiin ottaa käyttöön. Kysymys on, voiko Kreikka palata velkamarkkinoille neljässä kuukaudessa, ja tämän kysymyksen teille vastattavaksi. Vuotta 2014 lopusta maksusta ohjelmamaksut ovat aina kiinni etenemisestä ohjelmassa. Siinä vaaditaan onnistuneita arviointeja. Seuraava arvio oli kauan, kauan aikaa sitten, joten jo jonkun aikaa sitten Emmasta ei ole maksuja lainoja Kreikalle, kun ohjelma jälleen radallaan ja hallitus toimii ohjelman puitteissa. Voimme palata uudelleen arvioiteen. Silloin varoja käy käytössä. Näin tämä aina toimii. Maaliskuun tarpeet lyhyen sektorin valtiovallan kautta EKP on tainnut päättää, että Kreikan pankit eivät saa enää ottaa lisää valtion lyhytaikaista velkaa taseisiinsa. Tämä mahdollisuus pistää lisää lyhytaikaista valtion velkaa Kreikan pankkien taseisiin sille EKP on asettanut katon. Tämä liittyy yksinkertaisesti pankkien vakauteen. He saivat pankkeja, se on viisas päätös mielestäni. Loppukysymys liittyy kahteen spesifiin suunnitelmaan. En ole, tunne niitä, en ole arvioinut niitä, en voi reagoida. Kreikan hallituksen erityisiin ehdotuksiin. Thank you uh, for the EPP, Georg. Kiitoksia EPPstä, Georgios Kirsto. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι μερικού μήνε ευρωβουλευτή, αλλά... Muutama kuukausi sitten aloitin meppinä, mutta 35 vuotta sitten olin taloustoimittaja, mikä auttaa minua ymmärtämään asioita paremmin. Täällä me puhumme diplomaattista kieltä, joka usein ei ole kauhean relevanttia. Uskon, että on tehty virhe Kreikan kriisin hallinnassa ja EU-ryhmä on tehnyt virheen. Ja herra Dasselblomin vastaus Ravakaalille osatestävän ei ole riittävää rahoitusta seuraavaksi neljäksi kuukaudeksi. Kun luemme kreikkalaisia talousjulkaisuja, näemme, että maaliskuussa tarvitaan 7,5 miljardia ää, lyhytaikaisen saataviin, ää, lyhytaikaisen valtion velkaan ja luottoihin. Kukaan ei tiedä, kuka, miten tämä katetaan. Luottamusta tarvitaan, mutta Kreikan hallituksenkin täytyy tehdä jotain. Tällä hetkellä verotulot ovat tippumassa miljardi per kuukausi 12 miljardista 11 miljardiin tammikuussa. Ja hallitukselta halut, haluaa sitten ohjelma, joka verottaisi rikkaita, se toisi 5-6 miljardia lisää vuodessa, mutta Kreikka on 10-12 miljardia verotuloja menettänyt vuodessa. Ainoastaan järjestelmän ongelmien vuoksi. Meillä on rahoitus ongelma. Verotulot eivät riitä. Mikään ei auta meitä perimään tätä takaisin. Puh, sanotaan, että halutaan hallita Kreikan kriisiä. Mutta parin kuukauden kuluttua todetaan, että homma on lähtenyt lapa, lapasesta. Näin minä sen ajattelin, miten te ajattelette. I was waiting for the question. Minä odotinkin tätä kysymystä. Mutta lopulta se tulikin rahoitustarpeita on seuraavan kuukausien aikana uuden Kreikan hallituksen on keskusteltava instituutioiden kanssa siitä. Tähän mennessä eivät ole niin tehneet, en kyllä tiedä mikä akuutti tilanne on liittyen äh, kassavirtaan Kreikan hallitukselle. Minun tehtäväni äh, yksinkertaisesti on saada ohjelmasopimus äh, jälleen käyntiin ja tuolta pohjalta arvioida prosessia, jos edistystä on, niin sitten maksuja voidaan antaa. Näin on ollut edellisen hallituksen suhteen ja näin on ollut tämän hallituksen suhteen. Ja se yksinkertainen kysymys, että on rahoitustarpeita, niin se ei tuota järjestystä voi muuttaa. Kiitoksia. Ja sitten SNT-ryhmästä Pervans Beres. Euh, Monsieur le Président, la Grèce. Kiitos puheenjohtaja. Eikö teillä ole Kreikan suhteen sellainen vaikutelma, että osittain ongelma johtuu siitä, että tähän astinen hallitus, tai viimeinen hallitus siis, ei enää toteuttanut äh, valvontaa. Ja todella nyt äh, tilanne on jälleen muuttunut. Sanoitte, että nämä uudistusvaikutukset ovat nyt vaikuttaneet myös indikaattoreihin. Ettekö ole sitä mieltä, että monet rakenneuudistukset johtavat deflaatioon ja että uudistuksia toteutettaessa myös niiden nopeus tulee ottaa huomioon ja tulisi ehkä käyttää enemmän aikaa asian valaisemiseen. Ei kyse ole yksinomaan vaikkapa eläkejärjestelmästä ja nyt äh, ajattelen näitä 4 plus 1 puheenjohtajia, jotka 24.10. euroryhmän kokouksessa äh, puhuivat äh, työn jatkamisesta ja haluaisin kuulla, että mikä on tämä analyyttinen tarkastelu. Mikä sen tilanne on? Euroryhmällähän on mandaatti. Mm, viittasitte vaikkapa solidaarisuuteen ja konvergenssiin. Ja itse asiassa nyt tässä kuitenkin äh, puhutaan vain äh, konvergenssista. Viimeisellä sivulla konvergenssia kuvaillaan negatiiviseksi. Ja minun mielestäni äh, kaikki kaikki työ, jota komissiossa on tehty vuoden 2008 jälkeen, kun on pohdittu tilannetta, niin ei ole mitenkään viitattu siihen, miten alhainen inflaatio on vaikuttanut ja mikä on teidän analyysinne, miten te näette tämän tilanteen tässä vaiheessa? Um, thank you very much for your questions. First one was about... Kiitoksia oikein paljon näistä kysymyksistä. Ensimmäinen äh, liittyy siihen, äh, onko, äh, tarvitaanko tässä rakenteellisessa uudistusagendassa Kreikalle enemmän aikaa. Kysymys kuuluu, että ta, kuinka paljon aikaa meillä on. Se ei ollut kysymykseni. Kysymykseni oli, että tämän ohjelman arviointia lykättiin Kreikan vaalien takia helmikuun loppuun. Ja tämä tarkoittaa uudelle hallitukselle sitä, että se asettaa suuret paineet vaalien äh, jälkeiselle ajalle ennen tätä uutta arviota. Ja tämän oli määritellyt edellinen hallitus ja edellinen äh, komissio myös ajatuksena, että kaikki jatkuisi samalla tavalla. Ei, itse asiassa syy, miksi ohjelmaa jatkettiin vain muutamilla äh, kuukausilla, johtui useista Äh, kansallisista hallituksista, ei vain Kreikassa, vaan monissa muissakin valtioissa. Näin me joskus päätämme. Joten Kreikan äh, hallitus sanoi, että me äh, järjestämme presidentinvaalit aikaisin. Siinä he yrittivät, mutta eivät onnistuneet, ja kaksi kuukautta tuossa yhteydessä olisi riittävästi tämänhetkinen lisäaika antaa uudelle hallitukselle aikaa yksityiskohtaisesti suunnitella ohjelmansa, joita voimme sitten arvioida ja jos ne ovat valideja, niin laittaa ne ohjelmaan. Joten olette oikeassa siinä, että aikataulu oli liian tiukka, jotta uusi hallitus olisi voinut puhua järjestelyn tulevaisuudesta, ja me yritämme nyt luoda tätä aikaa jotta se voidaan muuttaa tietyissä rajoissa. Ja toinen kysymys liittyy tähän analyyttiseen muistioon, jonka Juncker esitti esitteli ja myös kolme muuta puheenjohtajaa sen esittelivät, joten kysytte minulta, että tuenko sitä kyllä, olenko samaa mieltä analyysistä kyllä, onko se vastaus siihen, miten voimme paremmin lisätä hallinnointia euroalueella, ei, mutta se ei ollut sen tarkoituskaan. Tarkoituksena on tehdä äm, äh, tästä mm, kertomus kesäkuussa. Paljon työtä on vielä tehtävä myös Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja uskon, että puheenjohtaja Juncker aikoo kaikki nämä osapuolet ottaa mukaan tähän prosessiin. Ja sitten aiomme tällaisen kertomuksen kesäkuussa tehdä. Tämä on vain tällainen analyyttinen muistio siitä, miten olemme tähän kriisiin päätyneet, miten pääsemme siitä ulos, mitä olemme tehneet kriisin jälkeen, olemmeko käyttäneet sitä vahvistautumiseen. Vastaus on kyllä. Olemmeko tehneet riittävästi? Vastaus on ei. Meidän täytyy tehdä enemmän. Mutta tämä on nyt tässä. Kiitoksia. Ja nyt sitten EPPstä Van der Kenderlaar. Sorry, in Kiitos puheenjohtaja, jos olitte. Puhuisin teille omalla kielellämme. Täällä on puhuttu paljon Kreikasta minä haluaisin nyt katsoa tulevaisuuteen myös eurooppalaisen ohjausjakson suhteen ja teidän roolinne. Kreikka on osoittanut, miten tärkeää on euroryhmän johtajan rooli myös välittäjänä ja sovittelijana. Ja varmasti ainakin minun mielestäni vaikuttaa siltä, että tarvittaisiin pikemminkin pysyvä euroryhmän johtaja ikään kuin korkean edustajan mallin mukaisesti, joka ei yhdistä tätä työtä ministerin työhön. Mielestäni vaikuttaa siltä, että tämän teidän työnne yhdistäminen ministerin työhön ei ole kovinkaan toivottava tilanne. Sitten eurooppalainen ohjausjakso on todettu, että on aika suuri ero suositusten välillä ja sitten taas toisaalta sen välillä, mitä jäsenvaltiot todella tekevät. Tarvitaan uudistuksia, jotta saadaan aikaan työllisyyttä ja kasvua, mutta uudistukset eivät missään Euroopassa ole riittäviä ja makrotalouden epätasapaino kasvaa entisestään ja tämä saattaa vaarantaa euroalueen uudelleen ja uudella tavalla. Vaikuttaa siltä, että Eurooppa voi toimia ainoastaan siinä tapauksessa, että ei synny enää yhtään enempää vahinkoa makrotalouden epätasapainon suhteen. Ja voitaisiinko tämä ottaa entistä paremmin huomioon ohjausjaksosuosituksia tehtäessä? Eikö jäsenvaltioiden kanssa voitaisi tehdä sopimuksia, joissa ne todella sitoutuvat toteuttamaan välttämättömiä uudistuksia, rakenneuudistuksia ja vaikeiden uudistusten kohdalla tietenkin on myös sovittava solidaarisuudesta. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Kiitos kysymyksestänne. Ensimmäinen kysymyksenne liittyi minun oman rooliini tai euroryhmän puheenjohtajan rooliin. Olette oikeassa, että tämä on välittäjän rooli sekä prosessin suojelijan rooli ja yhteistyö työn, hoitajan rooli. Viime viikkoina minun on ollut vaikea yhdistää tämä työhöni kotopuolessa. On tämä kuitenkin onnistunut, mutta kyllä viime viikot ovat olleet äärimmäisen poikkeuksellisia. Näiden kahden ja puolen vuoden aikana, jotka tätä työtä olen tehnyt, niin tämän tyyppistä äh, intensiivisyyttä näiden kahden toimeni suhteen on tapahtunut vain kerran ennen oikeastaan. Joten kyllä tässä nyt on kuitenkin pärjätty. Euroryhmä on epävirallinen hallitusten välinen ministerineuvosto ja kun minä ajattelen tätä institutionaalisesti, niin mielestäni olisi aika epäloogista, jos komissio päättäisi sen kokouksista. Joten se, että yksi ministeri samalla johtaa euroryhmää, on myös hyödyllistä koska ministeri ministeri kokee vastaavat poliittiset tilanteet kuin omat kollegansakin ja ymmärtää hyvin eh, eri ongelmia, ongelmia budjettien suhteen sekä rakenneuudistusten toteuttamisen suhteen. Niin kuin tiedätte, minun kauteni päättyy kesällä ja silloin voisi tietenkin olla hyvä hetki arvioida uudelleen tätäkin tilannetta. Sitten eurooppalainen ohjausjakso ja tietyt eh, Eh, erot tilanteissa. Voidaan todeta, että uudistusten toteuttaminen eh, on poliittisesti vaikeaa kaikissa jäsenvaltioissa, myös teidän jäsenvaltiossanne. Ja monet uudistukset, eh, joita komissio on teiltä pyytänyt usean otteeseen, ovat jääneet toteutumatta. Ja sama koskee myös minun kotimaatani. Tämä liittyy tietenkin kansallisten poliitikkojen päättäväisyyteen hoitaa asiat ja toteuttaa uudistukset Makrotalouden epätasapainon menettelyn puitteissa komissiolla on mahdollisuuksia toimia ja painostaa jäsenvaltioita. Tähän mennessä komissio ei tähän mahdollisuuteen ole tarttunut, mutta joskus, jos on mahdollisuus painostaa jäsenvaltioita mm, ja jäsenvaltiot eivät todellakaan toteuta välttämättömiä toimia ja näin epätasapaino, makrotalouden epätasapaino pahenee entisestään, niin tällöin mielestäni eh, komission tulisi tarttua asiaan ja näin saattaa tänä vuonna vielä tapahtuakin. Viimeinen kysymyksenä liittyy sopimuksiin. Mielestäni meillä on jo sopimus, sopimus siitä, että yhdessä toimimme vastuullisesti makrotalouden epätasapainojen poistamiseksi, erityisesti jos näillä epätasapainoilla on eh, kielteistä vaikutusta eh, yli rajojen euroalueen sisällä. Ja niin kuin totesin, komissiolla on välineitä painostaa jäsenvaltioita, mutta mielestäni meidän tulisi myös painostaa toinen toisiamme. Ja näin kyllä tapahtuukin yhä enenevässä määrin euroryhmässä, jossa kollegat vaativat toisiltaan toimia merkittävien haasteiden ja riskien suhteen. Kiitoksia. Now our vice... Ja Petter Simman varapuheenjohtajamme. Niin, Dijsselblom. Uuden Kreikan hallituksen tyyli on hermostuttamat useita ihmisiä esimerkiksi omassa maassani. Samalla huomaan, että useissa tapahtumissa maassa ihmiset kyllä ymmärtävät, että Kreikan kansa ei halua hyväksyä sellaisia asioita, joita he itsekään eivät voisi hyväksyä yksityistämistä useilla aloilla, terveydenhuoltojärjestelmässä, eläkejärjestelmä. Korostan tätä siksi, koska te nostitte esiin joustavuuden, ja sitä pidän hyvänä, koska sanoitte, että yksittäisiä toimenpiteitä voidaan korvata, jos ne tuottavat saman tuloksen. Sama tulos yksittäisissä toimenpiteissä voi kuitenkin saavuttaa eri aikataulussa. Hyvin nopeasti saavutetaan tuloksia, kun leikataan eläkkeitä. Hyvin nopeasti saavutetaan tuloksia, kun yksityistetään hitaammin, mutta samaan tulokseen lopulta päästään, jos tehdään verouudistuks Minun kysymykseni liittyy tähän aikatauluun. Oletteko te henkilökohtaisesti euroryhmän puheenjohtajana valmis joustavuuden puitteissa, jota te pidätte hyvänä asiana, jos se johtaa samaan tulokseen. Äh, Kreikan suhteen äh, valmis puhumaan äh, joustavuudesta myös aikataulun suhteen, jos lopulta sitten tulos on sama. Um, my main... Päättävät nyt olla olemaan kestävän sopimuksen aikaan Kreikan kanssa, mikä merkitsee, että meillä on realistisia toteutettavia toimia aikataulua ajatellen. Jotkut toimenpiteet, joita Kreikan hallitus on esittänyt, ja heidän kunnianhimoiselta voimakkaasti tuen esimerkiksi tehokkaan verojärjestelmän luominen vaatii aikaa. Viime vuosina on tehty jo paljon työtä. Tukea myös teknistä apua on saatu Kreikassa, Saksasta, Hollannista ja muista maista. On pyritty luomaan Kreikan verojärjestelmä uudelleen. Ja siihen menee aikaa. Kysymys ei ole ainoastaan lakien hyväksymisestä parlamentissa. Yksi asia, jonka ehkä olemme oppineet aikaisemmista ohjelmista, on, että tällaisia koottujen lakien hyväksyttämisiä parlamentissa, niillä, sillä on aika vähän tekemistä realiteettien kanssa. Lakien täytäntöönpano vaatii aikaa, joten me haluamme hyväksyä ohjelman, joka auttaa Kreikkaa, joka tekee Kreikan julkisesta ja yksityisestä sektorista vahvemman mutta sen täytyy olla myös realistinen siinä ajassa aikataulussa, joka meillä on, joka on rajoitettu ja joka tavoitteista ja joiden parissa meidän täytyy yhdessä työskennellä, se vaatii aikaa. Tämä on realistinen arvio. Thank you. Jatkokysymys. Sanoin, että, että tässä vaiheessa vielä kysyn jatkokysymyksen. Tämä analyysi, jonka te teitte, sehän osoittaa, että meillä on aikataulu. Meillä on asioita, joita tuossa aikataulussa ei voida saavuttaa. Mutta jos me olemme samaa mieltä siitä, että verojärjestelmän uudistuksen toteuttaminen saa aikaan saman tuloksen, niin ollaanko silloin valmiita puhumaan myös aikataulusta ja e, viemään läpi kestäviä uudistuksia. E, Troika mm, menneisyydessä sai vietyä läpi monia asioita, joita pidettiin vaikeina onnistutaanko tässä vaiheessa olemaan kariutumatta toiseen vaikeuteen, nimittäin siihen, että sanotaan eurooppalaisille, että tarvitaan ehkä enemmän aikaa, jotta kestäviä rakenneuudistuksia voidaan toteuttaa. Potentially the tax reform. Potentiaalisesti verotuksen uudistaminen että voimakkaasti budjettiongelmien kanssa selviämiseksi. Tässä on paljon potentiaalia Kreikassa. Siin, se menee paljon aikaa. Kysymys on, mitä tässä välissä tehdään. Jos me lähivuosina auttaisimme Kreikan budjettia taas harhailemaan, niin kuin ennenkin, niin velan kestävyys myöskin loppuisi. Jos me hyväksymme, että lyhyellä aikavälillä ei tapahdu mitään, niin silloin budjetin suunta muuttuu vääräksi odottaessamme tehokasta verojärjestelmää. Joten meillä täytyy olla lyhyen aikavälin toimia, jotta budjetti pysyy urallaan, ja sitten rakenteellisia pitkän aikavälin toimia. Valitettavasti emme voi valita, kumpaakin tarvitaan, muuten velan kestävyys. Tai sanoen lisää lainoja, luottoja tarvitaan, joka tekee velkaongelmasta Kreikalle entistäkin pahemmin. Stolojan. Stolojan. EPP. Okay. Thank you, Chair. Mr. President, you said... Kiitoksia puheenjohtaja. Te sanoitte, että Kreikka ei toteutanut kaikkia sitoumuksia ohjelman puitteissa. Täytyykö meidän ymmärtää, että euroryhmän sisällä on selkeä näkemys ohjelman tehokkuudesta, siitä mikä on toiminut ja siitä mikä ei ole toiminut. Onko kyse ainoastaan siitä, että Kreikka ei ole ohjelmaa toteuttanut? Onko se ainoa ongelma tässä ohjelmassa? Well, lack of... No kyllä, tämä varmasti on osa ongelmaa. Osa ongelmaa on myös siinä, että taloudelliset olosuhteet eivät ole, ole olleet ollenkaan hyödyllisiä. Ja osittain tämä liittyy myös siihen, että asioiden hoitaminen vie aikaa. Niin kuin tässä on todettu, ei kyse ole vain lainsäädännön hyväksymisestä ja sitten rasti ruutuun. Lainsäädäntöä on muutettu mutta tämän hän äh, täytäntöönpanoprosessi on hyvin, hyvin äh, pitkällinen, äh, kun muutetaan hallitusten toimia ja niin edelleen. Eli tämä kaikki vie aikansa, ja näin on ollut tässäkin tapauksessa. Voin vain toistaa jälleen, että viime vuoden lopulla ohjelma ensimmäistä kertaa alkoi synnyttää talouskasvua ja niin edelleen, ja verotulot lähtivät viime vuonna kasvuun, mutta nyt ne ovat jälleen romahtaneet. Joten minun suositukseni olisi, ja toivon, että Kreikan hallitus tässä onnistuu, suositukseni olisi ikään kuin palata tilanteeseen, jossa Kreikan talous oli puoli vuotta sitten elpymässä, työpaikkoja luotiin ensimmäistä kertaa vuosiin, verotulot kasvoivat ensimmäistä kertaa aikoihin, niin mielestäni tulisi jatkaa tuosta, mihin jo päästiin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Olemme käyttäneet aikamme tähän mielipiteiden vaihtoon. Kiinnostavaa, hedelmällistä. Voimme pitää tervetulleena optimismia ja myönteistä työtä, jota euroryhmä ja sen puheenjohtaja osoittavat, jotta saadaan menestyksekäs lopputulosta näissä vaikeissa neuvotteluissa. Rahaliiton olemassaolo oli pelissä. On myös tärkeää virittää kansallisen periaatteen demokratia. Demokratian periaate hallituksella tai tulee oikeus päättää uudistuksista ja kansainväliset sitoumukset toisaalta, johon kuuluvat muita maita. Tulevat institutionaaliset kehitykset ovat tärkeitä. Odotamme puheenjohtajan kertomusta. Troikka-kertomuksessa haluamme yhteisöllistä jäsenvaltioiden rahoitustuen ja se on keskipitkällä aikavälillä tarkasteltavissa, jos halutaan paremmin tasapainottaa kansallisen demokratian oikeudet ja Euroopan tason päätöksenteko, kun Euroopan vuorovaikutus on pelissä. Ensimmäinen äsken tärkeässä vuorovaikutuksessa. Kiitos tälle ja onnea Tässä Dear colleagues, we have now a new point on our agenda. Uusi kohta esityslistalla. Relevantti. Huomenna kun on äänestys. Saatti mietinnöstä, joka käsittelee talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa. Please take seats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 keskustelu varassa vaiheessa auttaa meitä ilmaisemaan kantamme viimeisimmistä talouskäänteistä ja tästä kolmen pylvän strategiasta, jota komissio suosittelee. Tämä on tärkeä hetki liittyen roolimme unionin talouspolitiikassa. Tänään me äänestämme iltapäivällä tästä mietinnästä, joten annan heti puheenvuoron esittelijä herra Darius Rosatille. Thank you, Chairman. Uh, I understand that my report is... Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärtääkseni <laughs> mietintö ei ole ehkä ihan niin jännittävä kuin edellinen asia esityslistalla, mutta kuitenkin meidän on jatkettava esityslistalla, eikö niin? No niin, ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jonka, joiden kanssa olemme tehneet kovasti työtä, jotta saisimme aikaa mietinnön, joka olisi suuren enemmistön hyväksyttävissä täällä parlamentissa. Meillä on ollut erittäin rakentavia keskusteluja ja minun vaikutelmani on se, että kaikki meistä, jotka ovat työskennelleet mm, yhteinen tavoite mielessä, nimittäin se, että haluamme mietinnön, ähm, joka on tärkeä panos komission vuotuiseen kasvuselvitykseen äh, siinä mielessä, että se toisi lisäarvoa ja äh, määrittelisi tärkeitä politiikan prioriteetteja Euroopan unionille – tässä vaiheessa eurooppalaista ohjausjaksoa. Ja minun vaikutelmani on se, että loppujen lopuksi olemme saaneet aikaan ihan hyvän kompromissin. Tietenkään emme vässeet yhteisymmärrykseen kaikista asioista, oli eri näkemyksiä useista kysymyksistä, mutta minun vaikutelmani on se, että kun ollaan halukkaita saadaan äh, aikaan jotain konkreettista ja myönteistä niin laajasti, olemme päässeet yhteisymmärrykseen suuresta osasta tätä mietintöä. Haluan nyt mennä yksityiskohtiin, haluan tietenkin kuulla vielä muiden ryhmien edustajien mielipiteen tästä mietintöluonnoksesta. Se, mikä on tärkeää, on, että ja vetoaisin kaikkiin kollegoihin, että pitäisivät mielessään sen, että tämä mietinnön päätavoite on se, että me kaikki haluamme äh, saada e, Euroopan takaisin äh, nopean kasvun tielle, vahvemman äh, kilpailukyvyn tielle, paremmin palkattuja työpaikkoja, vähemmän köyhyyttä. Tämä on se lopullinen tavoite, jota toivottavasti kaikki jaamme. Ja nyt odotan tässä kollegojen kommentteja. Kiitos. snd Varja sitten Sant. Kiitos puheenjohtaja. sd sitten kiitän herra ja proaktiivisesta älykkäästä lähestymistavalta esittelijänä. Ja tämä on virkistävää syötettä. Meidän lähtökohta heijastaa kaksi erilaista arvostelmaa Euroopan taloudellisesta tilanteesta. Osa meistä on sitä että budjetin vakauttaminen niissä kutsutut rakenneuudistukset ovat välttämättömiä Euroopalle. Toisaalta osa, kuten itsekin, ovat sitä mieltä, että budjetti ja rahoituselvytys on tärkeää, että Euroopan lähtisi liikkeelle. Ja viime viikot ovat osoittaneet, että tämä jälkimmäinen näkemys on oikea. Että, että vähän hämmästynyt näitä kompromisseista, joita on tarvittu Rosatin kanssa, on tarvittu yksi poikkeama, merkittävä poikkeama tässä kuitenkin on. Olemme pyrkineet pitämään faktoista kiinni sen sijaan, että ne roikkuisivat tässä yksittäisenä johtopäätöksenä. Näitä erilaisia näkemyksiä voi pitää toisiaan pois sulkevina kokonaan. Tässä on vähän tapahtunut semanttista ajalehtimistä esimerkiksi rakenneuudistusten merkityksessä. Itse pidän niitä tarpeellisena, mutta niitä ei pidä Euroopan sosiaalimallin vesittämisenä tai rapautumisena jotkut ovat sitä mieltä, että eläkemaksuja tai minimipalkkia pitää pienentää, mutta ryhmämme on taas eri mieltä kun rakenne, uudistus mitään monipuolien poistamiseen tai palveluiden kun, kunnan tarjontaan tai byrokratian vähentämiseen ja julkisen hankinnan virtavistamiseen ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuksen parantaminen, niin niitä pitäisi tukea. Totta kai Tämä on auttanut kompromissien laatimisessa, mutta olisikohan yhtä, auttakohan tämä yhtä paljon konvergenssia Tämä ohjausjakson arvioiminen kasvuselvitys on tärkeää, että se auttaa näkemään, miten kansallispolitiikat kehittyvät ja miten ne vaikuttavat eurooppalaiseen kokonaiskuvaan, mutta meiltä puuttuu kokonaiskuva, jolla tartutaan kansallisiin ja alueellisiin eroihin. Tässä pyritään parantamaan hallintaa, rakennetta ja pyritään, että tar- poistetaan Euroopan rakenteellisia puutteita merkittävämmin kuin aikaisemmin. Kollega, voisitko puhua vähän hitaammin tulkkien kannalta? Budjetin vakauttamisen dogma on politiikkakaava, joka vaatii valvontajärjestelmässä ja ohjauksessa muutoksia kansallisen talouspolitiikan toteuttamisessa ja tulokset eivät ole olleet mitkään loistavia. Tämä kertomus osoittaa, että tässä on myös kysymys siitä, olemmeko sitä mieltä, onko laisi puoliksi täynnä tai tyhjä. Huonommakin olisi voinut mennä. Ainakin oikeistossa ja vasemmistossa olemme samaa mieltä, että nykysäännöissä täytyy olla joustavuutta, kun taloudelliset olot muuttuvat erityisesti globalisaation oloissa. Tämä on ollut oikein hyvä kehitys, jota täytyy juurta enemmän, mutta asiat eivät, eivät ole kehittyneet Euroopassa yhtä nopeasti kuin Yhdysvallassa on muualla, kun meillä on vielä tämä ohjausjakson arviointi lopumassa. Ja me vielä tiedä. Me olemme täällä poliitikkoina, me talousasiantuntijana pitää myöntää, että Kreikan äänestäjän päätös voi johtaa muitakin äänestäjä samaan suuntaan riippumatta mitä neuvottelussa tapahtuisi. Minun mielestä ihmiset tekisivät oikein näin. Pitää pitää mielessä, että aikaisemmin tai myöhemmin Euroopan kansalaiset voivat estää kysymykseen qui bono, ketä tämä loppujen lopuksi hyödyttää, mutta tämä jakaisi ihmiset voimakkaasti. Se polarisoisi pohjoista, etelää, itä ja länttä. Tämä Euroopan talousjouksun kasvuselvityksen arvioiminen on tärkeää tästä näkökulmasta. Pyydän anteeksi, että olen mennyt aikana vilpittömästi esittämään näkökohtia. Voin pitää kovin etäisinä nykytavoitteiden ja harjoituksen kannalta. Nykytyökalut ja lähiajoiksi mietityt työkalut eivät riitä tarttumaan talouden erittävään kehitykseen, joka vielä näyttää kiihtyvän. Pääsyttävät poliittiseen, niiden pitäisi olla ilmeisiä ihmisille vasemmistossa ja oikeassa. Tarkastelkaa asiakirjaa, josta nyt äänestämme, joka koskee kasvuselvitystä jäsenmaissa. Ja lopuksi täytyy viitata asiasta, mihin emme päässeet yksimielisyyteen, se kompromissi S, rakenteelliset uudistukset. Jos kompromissia ei hyväksytä, SD vastustaa koko paperia missä budjettia vakautetaan, yksityiset investoinnit ovat kasvaneet, koska markkinoiden luottamus ja alhaiset korot ovat parantuneet ja ennusteet ovat vähentyneet, milloin budjetti ovat alijäämäisiä. Thank you. Now, Mr. Sam. Kiitoksia. Sitten sitten ECRstä Sampo Terho. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, parhaat kollegat. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, ainakin suurimmasta osasta tätä työtä. Tämä on oikein hyvä mietintö luonnossa ja esittelijän analyysi Euroopan unionin oikeasta taloustilanteesta on aivan oikea. Samoin monet ratkaisuehdotukset ovat realistisia ja osuvat naulan kantaan äh, sen suhteen, mikä nämä vaikeudet Euroopan taloudessa tällä hetkellä aiheuttaa. Niin kuin esittelijä mekin uskomme, että komissio ei vielä ole äh, täyttänyt sitoumuksiaan äh, sisämarkkinoiden täytäntöönpanemiseksi esimerkiksi palvelujen sisämarkkinoiden toimimisen suhteen. Kuitenkin tämä mietintöluonnos aiheuttaa meille kaksi suurta ongelmaa, joiden vuoksi emme sitä varmaankaan oikein voi tukea. Vaikka katsomme, että ohjausjakso voi jäsenvaltioille tarjota hyviäkin neuvoja, se on luonteeltaan neuvoa antava, eikä se voi viedä valtaa jäsenvaltioilta millään tavalla. Näin ollen me emme tue minkään näköisiä Euroopan ohjausjakson sitovia vaatimuksia emme myöskään maakohtaisten suositusten suhteen. Kun ajatellaan tätä troikka-kysymystä, emme katso, että ratkaisu eh, demokratia vajeeseen troikan toimien suhteen olisi tällä tavoin ratkaistavissa. Päinvastoin me katsomme, että troikka ei pitäisi olla pitkällä aikavälillä ollenkaan olemassa. Eli valitettavasti nämä yksityiskohdat tekevät meille hyvin vaikeaksi sen, että antaisimme tukemme tälle muuten oikein hyvälle mietintöluonnokselle. Kiitos. Now. Kiitos. Valds, Alde. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää herra Rosatia hänen tekemästään työstä. Se ei aina ollut ihan helppoa, koska kuten tiedämme, tämän tyyppisessä keskustelussa voi kyllä kuulla eh, eri, eh, kaikki eri ideologiset suunnat, joita on poliittisessa ja taloudellisessa keskustelussa eh, Euroopassa, joten täällä on ikään kuin se ikään kuin mikrokosmos siitä, mitä Euroopan parlamentin ulkopuolella tapahtuu mutta tämä äh, mietintö on linjassa Ekonin edellisten äh, mietintöjen kanssa eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Jos tämä mietintö hyväksytään tänään ja sitten täysistunnossa, niin se on hyvä pohja äh, keskustelulle kasvusta ja taloudellisesta toiminnasta Euroopassa. Mikään ei ole vielä kiveen hakattua joten me varmaan menemme eteenpäin tässä keskustelussa myös tämän jälkeen. Kuitenkin toivon, että jäsenvaltiot tulevat eh, seuraamaan tämän mietinnön suosituksia, vaikka eh, niitä ei mikään sidokkaan tällaisen eh, oma mietinnön seuraamiseen. jos yritetään ymmärtää keskustelun ideologista ja poliittista pohjaa, niin meillä itse asiassa on nyt yksi tapaus keskustelussa Kreikasta ja Kreikassa, koska monet niistä keskusteluista, joita olemme käyneet Troikan kertomuksen ja muiden kertomusten jälkeen, ovat sellaisia, että niissä paljon esitetään toive, toiveajatuksia, ne eivät aina ole kovinkaan hyödyllisiä. Kollega Rosatilla oli erittäin mielenkiintoinen tehtävä tässä eri näkemysten yhdistämisessä. Ue Miguel. Kiitoksia ja sitten Guesta Miguel Vuer. obrigado. en eh, relação eh, a este relatório. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tähän mietintöluonnokseen tulee, halusin todeta, että me sitä edelleen hiomme ja pyrimme siihen lisäämään seikkoja, jotka heijastelisivat myös meidän kantojamme. Luonnollisesti täytyy muistaa, että meillä on asiassa selkeitä mielipideeroja ihan periaatteellisellakin tasolla mielipideeroja siitä, mistä Euroopan unionin tai sen yksittäisten jäsenvaltioiden talousvaikeudet johtuvat. Me katsomme, että tämä kriisi liittyy luonnollisesti säästöpolitiikkaan, mutta myös liiallisen indikaattorien tuijottamiseen ja toimet eivät voi perustua yksinomaan siihen, että vahvistetaan niitä poliittisia akseleita, jotka EUn pohjana ylipäätään ovat. Jos nyt keskitytään yksinomaan pääomamarkkinoihin ja joustavoitetaan työmarkkinoita entisestään ja kiristetään taloutta ja budjetteja entisestään, käytetään ja turvaudutaan vain äh, näppäriin äh, talouspoliittisiin toimiin, niin tiedetäänhän se, että näin kaikki voitot yksityistetään eikä ongelmia ratkaista. Me haluamme ongelmalähtöistä lähestymistapaa. Tarvitaan äh, kotimaisen kysynnän lisäämistä ja samoin näemme, että rikkaus jakaantuu hyvin epätasaisesti. Näin ei ole aina ollut. Ja tämä johtaa siihen, että tietyt toimijat velkaantuvat Euroopan unionin toimien vuoksi. Ja siksi tarvitaan uutta politiikkaa, uusia toimia, jotka palauttavat kansalaisten luottamuksen niin, että sosiaalinen politiikka nousee jälleen keskiöön. Kiitos. For the Greens, Ernst Urtas. Kiitoksia ja vihreistä Ernst Urtas. Sí, muchas gracias. Eh, bueno. Kiitos paljon. Aivan ensin haluan kiittää herra Rossaattia hyvästä vuoropuhelusta ja valmiudesta todella käydä keskustelua tästä mietintöluonnoksesta, sen eri ulottuvuuksista. On joitain kysymyksiä, joista olemme täysin eri linjoilla ja tästä syystä emme voi antaa tukeamme tälle mietintöluonnokselle, mutta kiitämme luonnollisesti oikein hyvästä vuoropuhelusta. Mä no, tämä eurooppalaista talouspoliittista ohjausjaksoa, niin kyllä jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa tulee koordinoida ja tässä tulee mennä huomattavasti pidemmällekin, mutta nykyiset toimet perustuvat vain sisäiseen devalvaation tietyissä jäsenvaltioissa, siis se maissa, joissa ongelmia on muutenkin. Sosiaalisia indikaattoreita ei ole ollenkaan, työmarkkinaosapuolia ei kuunnella ollenkaan budjettitavoitteita tuijotetaan, unohdetaan tärkeät strategiat, kuten Eurooppa 2020, ja nämä ovat kyllä merkittäviä puutteita tässä ohjausjaksossa. Kun katsotaan vuoden 2015 vuotuisia kasvuselvityksiä, niin oli tiettyä odotusta siitä, että saataisiin aikaan talouspoliittinen paradigma-muutos että päästäisiin kohti investointeja ja kasvua tästä yksinomaisesta vyön kiristämisestä mutta näin ei nyt kuitenkaan ole. Työpaikkoja ei saada luotua ja jälleen kerran sosiaalinen eriarvoisuus on jätetty täysin lapsipuolen asemaan. Sitä ei huomioida. Me emme tällaista voi hyväksyä. Tässä mietinnössä me emme hyväksy sitä lähestymistapaa, että että keskiössä ovat vain rakenneuudistukset ja vyönkiristyspolitiikka. Me katsomme, että tarvitaan investointeja. Toki niihin viitataan sivulauseessa ikään kuin, mutta me katsomme, että tässä ei oteta oppia menneisyyden virheistä, eikä myöskään puututa mahdollisiin deflaatiovaaroihin useissakin jäsenvaltioissa. Kaiken tämän lisäksi merkittävä työttömyysongelma, jota komissio pahentaa entisestään, eh, erityisesti eh, kaukaisemmissa reunamaissa ja ylipäätään eh, sosiaaliturvan leikkaukset ja kaikki tämä, ja näin ollen vain eriarvoisuus kasvaa kasvamistaan. Lopuksi toteaisin, että pidämme tätä mietintöä luonnosta ja sen arviota 2015 kasvuselvityksiin liittyen, niin tämä on uusliberalistinen kanta ja enemmistön kanta toki Euroopassa tällä hetkellä, eikä tilaa toisin ajattelijoille ole. Täällä viitataan toistuvasti siihen, että ohjelmamaiden toimet ovat olleet menestys, ja tätä me emme todellakaan allekirjoita, emme missään tapauksessa. Olemme tehneet omia tarkistuksiamme. Niistä vähiten tärkeät poliittisesti esittelijä on hyväksynytkin, mutta sitten ne tärkeimmät tarkistuksemme, niitä ei ole hyväksytty ja näin ollen emme voi antaa tukeamme tälle tekstille, joten ryhmäni tulee vastustamaan tätä mietintöä. Korost, Suuntaan kuitenkin vielä kiitoksia esittelijälle. Hän on ollut valmis käymään keskusteluja. Kiitos. Yes, for the FTT, Marco Zanni. EFTDstä Marco Zanni. Niin, kiitoksia. Minä puhun äh, ryhmäni varjoesittelijä Marko Vallin nimissä, joka ei tällä hetkellä voi olla täällä ja pyytää sitä anteeksi. Äh, mekin kiitämme esittelijää hänen tekemästään työstä ja kaikkia varjoesittelijöitä kuitenkin valitettavasti. Me emme ole tyytyväisiä tämän mietinnön lopputekstiin. Yritän lyhyesti kertoa niistä ne asiat, joista, joihin emme ole tyytyväisiä, jos haluaisin enemmän rohkeutta tältä parlamentilta. Ensimmäinen asia on se, että mm, meidän mielestämme tämä mietintö ei tuota sisällöllistä panosta seuraavan vuotuisen kasvuselvityksen muotoiluun. Eräs tärkeä asia, jota kritisoimme, on se, että tässä ollaan liian tyytyväisiä kriisin aikana hyväksyttyihin säästötoimenpiteisiin. Nyt on aivan selvää, että nämä toimenpiteet ovat olleet epäonnistuneita. Ne eivät ole auttaneet kriisin selviytymisestä, vaan päinvastoin ne ovat vaikeuttaneet kriisiä monissa maissa, joten tämä ei ole hyvä asia. Me haluaisimme enemmän rohkeutta ja sitä, että kritisoitaisiin näitä toimenpiteitä, jotka on hyväksytty. Toinen asia, josta emme ole samaa mieltä, on tämä liian optimistinen näkemys tässä mietinnössä liittyen Euroopan talouden kasvunäkyviin ja siihen, minkälainen vaikutus investointirahastolla voi olla joka vuosi olemme nähneet äh, tämän asian ja mm, viime vuoden kokemus on pitänyt meille opettaa, että joka kerta kun puhuttu äh, elpymisestä tai pien, vähäisestä elpymisestä äh, Euroopan unionissa, niin sitten loppu lukemat ovat osoittaneet, että näin ei ole ollut ja että me olemme taantumassa. Siksi tässä tarvitaan ajatuksen muuttamista ja kun on kyse investointirahoitusta, niin emme usko, että se pystyy voimakkaasti lisäämään kasvua Euroopan unionissa. Täällä puhutaan jälleen kerran liikaa lisätoimenpiteistä, jotka liittyvät valtion äh, talouden säästöihin. Äh, kyllä meidän pitäisi tätä pohtia vähän uudelleen. Viime vuoden kokemukset sen ovat osoittaneet. Ja sitten puhutaan rakenneuudistuksista, kun rakenneuudistuksilla tarkoitetaan äh, hyvinvointivaltion leikkauksia, ähm, julkisen ähm, omaisuuden pakkoyksityistämistä, jotka eivät tuo hyötyä, eivät lyhyellä aikavälillä, eh, jota me tarvitsemme, mutta jotkut näistä niin kutsutuista rakenneuudistuksista saattavat olla jopa haitallisia eh, talouskasvulle lyhyellä tähtäimellä. Ja sitten eh, vielä eräs asia, josta puhutaan aivan liian vähän, nimittäin epätasapainot Euroopan unionissa, makrotaloudelliset epätasapainot erityisesti euroalueella liian vähän puhutaan eri, epätasapainoista ja erityisesti Saksan tapauksesta. Minun ryhmäni on esittänyt suli, suullisen kysymyksen vaihtotaseen epätasapainosta Saksassa Tämä aiheuttaa makrotaloudellisia äh, vakavia äh, epätasapainoja Euroopan unionin äh, sisällä, euroalueen sisällä. Haluaisimme enemmän nähdä tästä asioista, enemmän rohkeutta siitä, että katsotaan mitä makrotaloudellisia ongelmia Euroopan unionissa on ja että ehdotettaisiin toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi. Kiitoksia. Thank you. Now I have one. Kiitos. Sitten yksi Catch the Ai, puheenvuoropäätön McCarthylta. Thank you, um, chair, Chairperson. I just wanted to... Puheenjohtaja, haluaisin ilmaista oman kantani, että voitosta kasvuselvityksestä ei kannata keskustella, kun ohjausjaksopaketti on niin virheellinen. Omassa maassa Irlannissa julkaistu raportti on todennut, että, että se on e- tulojaan suhteen Euroopan epäoikeudenmukaisin maa. Ja minusta vaikuttaa sille, että epä, tulojako epätaassa painoa, tulojako kysymyksen pitää käsitellä Euroopassa, mutta komissio ikävä kyllä jatkaa two-pack, six-pack uudistuksilla ohjausjakson osana, jotka vähentävät suvereniteettia ja taloudellista itsenäisyyttä ja vakaasti uskon ja puoleni uskoo että täytyy kiinnittää huomiota tasavertaisen kasvun ja köyhyyden vähentämisen suuntaan, että meillä olisi tällaisia suhdannevaihteluja, boom bust suhdannevaihteluita. Talouskasvu täytyy kytkeä tulojaan epäoikeudenmukaisuuteen. Siihen talouskriisiin, jonka yhteisömme kohtaavat. Thank you. Kiitos. Muut eivät puheenvuoroa pyydä. Voin antaa puheenvuoron vielä kerran esittelijälle. Ymmärrän, että jotakin pyytäjä lisää kompromissiponnisteluiden suuntaan on tehty, joten arvostaisimme kommentteja sen suhteen. Uh, thank you, Chairman. Uh, well, once again, I would like to thank Kiitos puheenjohtaja. Haluan uh, kiittää varjoesittelijöitä eri poliittisista ryhmistä, kollegoitani keskusteluista, joita olemme käyneet. Ne ovat olleet hyvin rehellisiä ja suorapuheisia. Kiitän näistä puheenvuoroista. Samoin, niin kuin aiemmin totesin, emme kaikesta mitenkään ole voineet sopia, koska meillä on poliittisia Aasiaan liittyviä mielipideeroja. Me arvioimme taloustilannetta eri kannoilta. Ehkäpä voisin tässä vaiheessa nyt nostaisin vielä pari seikkaa keskusteluun. Vaikka olisikin voinut olla samoilla linjoilla kuin tietyt tarkistukset näistä 264 tarkistuksesta kaiken kaikkiaan, niin en kuitenkaan olisi voinut niitä kaikkia ottaa mukaan tähän tekstiin, koska halusimme eh, säilyttää tekstin keskittyneenä niin, että se todella eh, liittyy vain vuotuiseen kasvuselvitykseen. Tässä ei siis ole kyse köyhyyden torjumisesta tai talousmallin uudistamisesta Euroopan unionissa. Ne ovat toki tärkeitä asioita, mutta tässä on nyt lähtölaukaus talouspolitiikan ohjausjaksolle, jonka tarkoitus on paremmin kahdella tasolla koordinoida jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa, eli makrotalouden tasolla, finanssipolitiikan tasolla ja rakenneuudistusten tasolla. Ja minä en, en, en voinut lähteä tekstissä ottamaan huomioon kaikkea, mitä keskustelussa esiin on tullut. Muuten teksti olisi joutunut täysin ajalleen ja sen vaikutus itse koordinaatioprosessiin olisi ollut kyllä minimaalinen. Joten pyrin vakuuttamaan kollegani nyt siitä, että ei tämä mietintö voi käsitellä kaikkea. Vaikka meillä onkin mielipiteitä monesta muustakin asiasta kuin mitkä nyt tässä tekstissä olen voinut mukaan ottaa. Tämä teksti on parlamentin mielipide yhdestä aiheesta, nimittäin vuotuisen kasvuselvityksen puitteistosta, joka on pohjana ohjausjaksolle ja maakohtaisille suosituksille. Me emme nyt voi kattaa kaikkia tärkeitä kysymyksiä yhdessä mietinnössä. Äänestys toimitetaan iltapäivällä, eli ei tässä nyt enää juurikaan aikaa ole, mutta olen ilmaissut valmiuteni edelleen käydä keskusteluja ja tehdä ehkä vielä viime hetken muutoksiakin, jos ne johtaisivat laajemman ähm, enemmistön aikaansaamiseen asiakirjan tueksi. Kiitos. So we can conclude our... Kiitos. Voimme päättää keskustelut. Odotamme äänestystä iltapäivällä. Kiitos. Kokous on keskeytetty.